Meillä on erittäin tiukka esityslista, joten aloitetaan nyt. Olkaa hyvä, istuutukaa äh, te, jotka olette täällä paikalla. Meidän äh, kokouksemme menee nettiin. Muistakaa tämä. Ensinnäkin äh, esityslistan hyväksyminen. Haluaisin kysyä, onko mitään muutosehdotuksia. Me toivomme, että voisimme muuttaa nämä kaksi kohtaa kuuleminen ja sitten keskustelu. Ähm, me voimme valmistautua sellaiseen, mutta jos ei kommentteja ole esityslistasta, niin siirtyisin kohtaan kaksi puheenjohtajan ilmoitukset, pari kolme lyhyttä kohtaa. Aivan ensiksi, niin kuin tiedätte, meillä oli epävirallinen ministerikokous Kohesiopolitiikassa vastuussa olevat ministerit 22. ja 3. 11. Liegissä. Siellä oli Lambert van Nisteroi eh, kanssani Liegissä. Eh, pääasiassa käsiteltiin eh, politiikan tulevaisuutta ja yhteyttä Eurooppa 2020 ja politiikan uudistukseen, niin kuin kohesiokertomuksessa esitetään. Ja kiinnitettiin huomiota myös kohesiopolitiikan edullisuuteen. Minun puheenvuoroni on jo jaettu teille. Ne lähetettiin heti äh, kokouksen jälkeen, samoin kuin äh, johtopäätökset Nämä johtopäätökset heijastelevat erittäin hyvin niitä haasteita, joita edessämme on. Ja suosittelen lukemista niille, jotka eivät ole vielä lukeneet. Ja sitten toinen kohta liittyy koordinaattorien kokoukseen Strasbourgissa 24.11. Se oli tärkeä kokous, koska päätimme että annamme lisäpisteitä poliittisille ryhmille. Koordinaattorit päättivät antaa regivaliokunnan jäsenille kaksi lisäpistettä. Ja kertoisin teille, että tätä sopimusta tukivat EPP ja SED, mutta muut ryhmät vastustivat, niin kuin vihreät vastustivat. Vihreät esittivät varaumia tästä päätöksestä ja sanoivat, että he pitivät sitä sellaisena päätöksenä, joka muuttaa Dontin sääntöä, mutta me edelleen tutkimme tätä päätöstä. Enemmistö oli kuitenkin sitä mieltä, että näin ei ollut. Meillä oli myös 30.11. kokous sielläkin käsiteltiin Lambert van Nisteroin kertomusta ja teimme päätöksen 50 artiklan nojalla ja kyse oli nimenomaan romanien liikkuvuudesta. Ja tämä näkyy myös pöytäkirjassa. Keskustelimme myös mietinnöistä ja lausunnoista, miten ne jaetaan ja siitä, että on tulossa maatalouden uudistus ja komission tiedonanto. Tämä mietintö annettiin EPPlle. Keskustelimme myös tulevaisuudesta 2015 jälkeen lainsäädäntöpaketista ja me Kysymme tänään komissaari Hanilta parista kysymyksestä, jotka tulivat esiin kokouksessa. Ensinnäkin, eh, tarvitaanko sääntelyä eh, maatalouden rahastoon ja eh, muihin rahastoihin. Ja sen jälkeen nykyinen strateginen puitteisto parlamentissa ja neuvostossa. Ja seuraavaksi suositus koordinaattorien kesken. Se koski kokouksia kansallisten parlamenttien kanssa ensi vuonna. Haluamme, että tällainen kokous pidetään ja se pidetään regivaliokunnassa. Nyt odotamme vain koordinaattorien päätöstä tästä asiasta ja sen aikataulua. Me sovimme myös kolmesta minikuulemisesta ensi vuonna. Yksi sukupuolten välisestä tasa-arvosta, kohesiopolitiikassa ja toinen aluepolitiikasta EUn ulkopuolella ja kolmas yhteistyöstä ulkorajoilla koskien nämä rahoitusvälineitä, eli Euroopan naapuruuspolitiikka, siitä kuuleminen suhteessa ehdokasmaihin ja kohesiopolitiikan rooli siinä. Nämä minikuulemiset siis pidetään ensi vuonna heti kun siihen on aikaa käytössä. Me keskustelimme myös ulkoisista selvityksistä tutkimuksista 2011 ja sovimme, että pyydämme selvitystä äh, puitesopimuksen puitteissa nopeasti. Aloitetaan äh, selvitys makrotalouden sanktioista, äh, jotta ymmärretään paremmin tämä ja sen talousseuraamukset. Ja tässä oikeastaan kaikki, mitä keskustelimme ja mistä sovimme näissä kokouksissa. Tässä siis puheenjohtajan ilmoitukset. Jos ei ole enää kommentteja eikä kysymyksiä, me voisimme siirtyä komission jäsen Haanin alustukseen. Haluan toivottaa hänet tervetulleeksi. Haluaisimme kuulla teiltä, niin kuin itsekin ehdotatte, viides kohesiokertomus, siitä haluaisimme kuulla ja sen jälkeen kysymyksiä. Ja sitten Tonava-strategiasta Toivottavasti meillä on aikaa kumpaakin. Pitäkää kysymykset mahdollisimman lyhyinä, jotta meillä on mahdollisuus kuulla myös Tanova-strategiasta komission jäseneltä. Niinpä ensimmäiseksi komission jäsen Hannu, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Meillä oli mahdollisuus Äh, tämän jälkeen heti komission teon jälkeen heti, kun KC-raportti oli hyväksytty, meillä oli mahdollisuus keskustella asiasta. Ja nyt on tärkeää kertoa, mitä viime viikkoina on tapahtunut tässä kysymyksessä. noita Hymner kertoi epämuodollisesta ministerikokouksesta, jossa äh, kohesion raportti herätti keskustelua tässä välillä. Olen puhunut koko valiokunnassa perusteellisesti 2009 äh, käyttöasteesta. Um weil wir, glaube ich, insgesamt... Äh, oletan, että mitä budjetin valvontaan, talousvalvontaan tulee, niin me voimme päästä eteenpäin. Ihan sen kiittää Rova Hybneriä hänen aikaisemmassa roolissaan komission jäsenenä ja kiittää kaikkia, jotka ovat sitoutuneet yhteishallintaan. Kiitän kaikkia ponnisteluistaan, mutta emme voi mitenkään nostaa jalkoja pöydälle ja ajatella, että kaikki toimii nyt. Minä toivon. Että trendit, jotka syntyvät 2009, nämä kehityskulut jatkuvat 2010 vuoteen meidän täytyy pitää mielessä, että jos tarkastellaan tilintarkastustuomioistuimen tekemää otosta vuodelle 2009, siinä oli 15 maata ja 108 projektia. Ja siinä näytteessä oli maita. jotka tunnetaan maina, joihin liittyy auditointiongelmia, jos maita, joissa aikaisemmin olemme tehneet riskin seurantaa. Ja nyt näiden toimien hedelmät alkavat mielestäni näkyä. Parlamentin käyttöön ottamat työkalut, eli se, että maksut voidaan mikä oli välttämätöntä, pysäyttää Yes. Äh, aluepääosaston johtaja on sitä mieltä, että maksut pitää pysäyttää, ne voidaan pysäyttää, ja tämä menettely on osoittanut arvonsa. Jos tulokset eivät ole toivottavia vielä maksujen keskeyttämisen jälkeen, maksun keskeyttäminen voi kestää pisimmillään kuusi kuukautta. Niin tämän jälkeen komissio voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen, eli maksujen rajattomaan keskeyttämiseen. Viime vuonna meillä oli seitsemän keskeyttämistä. Tänä vuonna ää, äh, maksatus on keskeytetty 43 tapauksessa. Ja tällä hetkellä maksajan keskitys on 16 projektissa käynnissä. Mutta tänä vuonna maksuja ei ole pysäytetty kokonaan ollenkaan. Maksujen keskimääräinen keskeyttäminen kestää noin kolme kuukautta, mikä osoittaa mielestäni, että tämä prosessi toimii. Ja seuraavalla ohjelmointikaudella Euroopan parlamentin ja meidän täytyy uudistaa, jatkaa voimakkaasti ponnisteluita tulos suuntautuneen järjestelmän puolesta. Sitten meillä on EU 2020 strategia nyt voimassa ja se osoittaa, että me tarvitsemme aluepolitiikkaa, joka, joka kattaa kaikki alueet. Aluepolitiikan tehtävä on tietysti vähentää varallisuuden epätasaista jakautumista ja lisätä talouden suorituskykyä. Tärkeää on myös täytäntöönpanna eurooppalaista politiikkaa alueella – ja pitää huolta, että EU, että EU 2020 ohjelman strategiset tavoitteet voidaan täytäntöönpanna. Miten muuten voi taistella köyhyyttä vastaan, ellei niin sitä tee kaikilla alueilla? Miten voi lisätä akateemisesti koulutettujen ihmisten määrää, jollei sitä tehdä kaikilla alueilla? Miten työllisyyttä ei lisätä, jollei työllisyysongelmiin tarvita kaikilla alueilla? Miten uusiutuvan energian osuutta voidaan lisätä, ellei sitä lisätä kaikilla alueilla. Minusta tutkimus- ja kehitystyön osuutta pitää myöskin lisätä kaikilla alueilla, että pääsemme tähän 3 prosentin BKT-osuuteen kaikkialla. Eli menestyksekästä EU-politiikkaa ja strategian menestyksekästä täytäntöönpanoa voi tapahtua ainoastaan, jos kaikki tämä tapahtuu kaikilla alueilla. Minusta tuntuu, että joskus me emme ole ymmärtäneet, että 2020 strategiaa täytyy täytäntöön panna jo nyt, jo nykybudjettikaudella. Muuten täytyy herätä kysymys, milloin me aloittaisimme, ellei me nyt. Jos me odotamme vuoteen 2000, 2014 aloittamisen kanssa me tuhlaamme aikaa. Herra Lewandowski on tehnyt joitakin olettamuksiin perustavia laskelmia, jotka osoittavat, että varat, joita me tällä hetkellä käytämme, on, ovat 60 prosenttisesti relevantteja 2020 strategian suhteen. Tätä meillä on vielä kolme vuotta lisätä relevanttien strategioiden määrää. Sanotaanpa suoraan, Liegissä meillä oli keskusteluja, jotka eivät ole täysin ristiriidattomia liittyen ehdollistamiseen. Ja ehkäpä ihmiset lähestyvät tätä ehdollistamiskysymystä väärästä päästä. Me olemme sitä mieltä, että ehdollistamisen tavoite on yksinkertaistaa toteutettavia ehtoja ja tehdä niin heti ohjelmointikauden alussa. Tavoitteena on nopeuttaa projektien täytäntöönpanoa, tehdä niistä kestävämpiä ja menestyksekkäämpiä. Varmasti että kaikki voitte tällä ajatella käytännön esimerkkejä sellaisten projektien lykkääntymisestä, jossa täytäntöönpane on viivästynyt. Useimmissa tapauksissa sinne ei ole raha, vaan kapasiteettiongelmat, tiedon puute, kokemuksen puute. Tai joskus lainsäädäntö ei ole ollut riittävän kattavaa. Tai joskus kansainvälisiä EU-säädöksiä ei olla muutettu riittävässä määrin kansalliseksi lainsäädännöksi. Nämä ovat kaikille ihan tuttuja tilanteita ja näitä argumentteja me myös esittelimme Liegeissä. Ja uskon, että vähitellen ministerit alkoivat ymmärtää jutun juonen. Eli että kyseessä on jotain, joka auttaa heitä päivittäisessä työssä kentällä. Ja se on sopimuksia, joita täytyy täyttää. On hyvä, jos komissio auttaa maita täytäntöön panemaan niitä nopeammin. Tässä oli vähän kaavamaisia reaktioita ihmiset ovat sitä mieltä, että kohdentamisen pitäisi olla kansallista eikä eurooppalaista. Mutta meidän näkökulmastamme kohdentamispäätösten pitäisi tapahtua EUn tasolla. Me puhumme kahdesta prosentista budjetista, joka on korvamerkitty tälle tähän suorituskykyvara. Ja se jaetaan sitten keskiaikavälin arvioinnin perusteella ja jälkeen. Ja se tullaan antamaan niille alueille, jotka ovat ylittäneet sovitut tavoitteet. Ja mitä tarkoitan? Joskus, oikein tai väärin, kansalaiset ilmaisevat huolen, että tämä varaus on jotain, jota jaetaan niille maille, jotka jo ylittävät eurooppalaisia tavoitteita. Tämä ei ole totta. Eurooppalaiset tavoitteet ovat yhteisiä tavoitteita. Ja, ja, ja ne asetetaan keskimääräiselle su- kustannustasolle. Ja kaikkien alueiden on tehtävä osuutensa, jos ajatellaan ää, uusiutuvaa energiaa. On joitakin alueita, jo, jotka ovat jo saavuttaneet 20, 20 prosentin tasoa. Jos ne sitten ajatellaan, että nyt ei tarvitse tehdä mitään, muiden täytyy tehdä jotain. Ei. Muidenkin pitää tehdä työtään. Mutta näiden menestyksekkäiden alueiden pitäisi sitten vähän miettiä muita tasoja. Ehkä 40 prosenttia on 20 prosenttia. Ja jos keskitason arvioinnissa joku on päässyt 40-45 niin prosenttiin, se on kardinaatti, mutta joku, joka on kasvattanut äh, uusiutuvan energiamäärää nollasta kymmeneen, vaikka se on puolet EU-tasosta, niin se on myöskin saavutus ja he ovat ehdokkaita tähän sortusreservin varojen saamiseen. Saman 23 prosenttiin kasvua on tarjoaa mahdollisuuden. Täällä on vielä paljon selitettävää ennen kuin ihmiset ymmärtävät, mistä, mitä tämä tarkoittaa. Mutta nyt sanoisin pari sanaa budjetista. Meillä on ainakin semmoinen tuntu, että parlamentissa ajatellen yhteistä menestystämme viime kuukausina. Menestystä, joka juontuu kohesio kertomuksesta ja keskivälin arvioinnista – Tämän seurauksena me, meidän näkemyksemme on alettu ymmärtää. Jotkut ihmiset ajattelevat, että päivä on nyt pulkassa, mutta asia ei ole näin. On vielä ratkaisemattomia ongelmia. Esimerkiksi mikä on kokonaisbudjetin koko. Sitäkin täytyy keskustella vielä. Ja sitten kokonaisbudjetissa, mikä on aluepolitiikan koko. Joten varoittaisin teitä. On vielä liian varhaista ajatella, että homma on jo hoidossa. Äh, pikemminkin. Annos on otettu pakastimesta, se on sulanut, mutta ei se ole vielä tarpeeksi lämmin syötäväksi. Joten todella varoittelisin, älkää vielä hellittäkö. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on tulevaisuutta ajatellen järkevä budjetti. Budjetti, joka on samoilla ta- tasoilla kuin nykybudjetti. Vain silloin kykenemme toteuttamaan budjetteja, joita haluamme nähdä. Haluaisin myös kiittää kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä, jotka seuraavat mietintöineen ja lausuntoineen eri politiikka-alojamme. Ja nyt budjettiin on käyty keskustelua siitä, kuinka pitkä rahoituskauden pitäisi olla. Puhutaan nykyään viiden vuoden rahoituskausista, mutta on ihmisiä, jotka ymmärtävät, että seitsemän vuotta on parempi kestoa aika alueellisella huomioon niiden luonne. Enkä minä halua mitään kätkä teiltä kantaa, niin että minusta seitsemän vuotta on parempi aika. Ja mitä 5 plus 5 malliin tulee, minusta viisi vuotta on erittäin iso haaste. Emme koskaan pääsisi politiikissa pitemmälle kuin että politiikka lanseerataan. Meillä tulee olemaan ensi vuoden tammi-helmikuussa iso kuulemisprojekti, eli kohesiafoorumi. Me keräämme kaikenlaisia panoksia keskusteluun ja työstämme niitä. Työstämme niitä raporttiimme. Ja sitten ensi vuoden lopulla työn tulokset julkistetaan suunnilleen samoihin aikoihin kuin seuraavan rahoituskauden julkistaminen tapahtuu. Ja sitten ensi vuoden lopulla, rouva puheenjohtaja, haluamme esitellä yhteisen strategisen kehikon näille eri rahastoille, maatalous, kalastus, rakennerahastoperhe. Se auttaa meitä hahmottamaan tien tulevaisuuteen, miten me voimme parantaa tuloksellisuutta kentällä. Eli tämä oli tilannekatsaus. Näistä asioista erityisesti halusin puhua kanssanne. Parlamentin eri ryhmissä, ryhmittymissä olemme keskustelleet asian eri aspekteista. Minä olen aina valmis vastaamaan Kysymyksiin, niin mutta haluaisin, halusin antaa teille yleiskuvaa siitä, minkälaisia keskusteluja on käyty sen jälkeen, kun päätöksiä tehtiin noin kuukausi sitten, ja kerroin, mitä uusia asioita on tullut esille. Kiitoksia kovasti komission jäsenelle. Ensin ähm, Lambert van Nistelrooy, äh, sitten Constance Le Grel. Hyvät kollegat, äh, puhukaa mahdollisimman lyhyesti, koska meillä on rajoitetusti aikaa. Voorzitter. Kiitoksia puheenjohtaja. Kolmesta asiasta haluaisin vastauksen. Ottaen huomioon työssä, työssämme aikaan saatu edistys, haluaisin kysyä, voiko komissaari antaa hiukan selvennystä asetuksista, joita voimme odottaa. On varsin selvä, että tässä tulee siis tällainen yleinen asetus. Odotetaan, että tulisi erilais, erillisiä asetuksia kohesiorahastolle ja Euroopan aluerahastolle, siis Euroopan aluekehitysrahastolle, e RDFlle. On erittäin tärkeää ajatella meidän toimintaamme tulevana vuotena tietää, minkälaista lainsäädäntötyötä on edessä, mihin tulemme tarttumaan. Jotkut taas sanovat, että asioihin tartutaan nyt jatkossa hiukan eri tavalla. Ei saadakaan kolmea erillistä astusta, vaan tavallaan ne yhdistetään. Ja haluaisin nyt tähän selkeyttä, koska tämä on erittäin tärkeää ajatellen työtämme parlamentissa ja ajatellen sopimuksia, joita täytyy saada aikaan ryhmien kesken, poliittisten ryhmien kesken. Sitten toinen asia. Haluaisin korostaa sitä seikkaa, että kun luen sivua 18 tiivistelmässänne, te korostatte kovasti osuutta, joka jäsenvaltioilla on näissä kumppanuussopimuksissa niin edelleen. Tässä EUn ja jäsenvaltioiden sitoumus tavallaan kristallisoituu. mielestäni tässä on tarpeeksi selkeyttä roolissa, rooleissa, joka kuuluu kaupungeille ja alueille. Täällä valiokunnassa olemme puhuneet siitä, että olisi tällainen alueellinen sopimus per valtio, ja se pitäisi allekirjoittaa. Tässä yhteydessä täytyy muistaa nämä lippulaiva-aloitteet, joista komissio on ilmoittanut. Ja Täytyy olla varma siitä, minkälainen sitoumus maassa itsessään on tehty sen suhteen, kuinka monitasoinen hallinto käytännössä tulee toteutumaan. Ei riitä, että on lukuja kansallistasolla, pitää ottaa mukaan alueet ja paikallistaso myös. Voisitko siis antaa hiukan enemmän tietoja siitä, aiotteko saada aikaan maakohtaisen alueellisen sopimuksen ennen kuin lähdetään liikkeelle vaiko ei, ja sitten eteenpäin. Te puhuitte siitä, saammeko seitsemän vai viiden plus viiden vu- viisi vuotta, mutta on monia asioita, jotka ovat rakenteellisia ja tarvitsevat kymmenenkin vuotta vähintään. Mietin vain, voisitteko tähän myös jotenkin reagoida. Voitaisiinko saada tällainen 5 plus 5 järjestelmä, jossa olisi tiettyjä erityisjärjestelyitä innovatiivisille hankkeille esimerkiksi? rakenteellisille hankkeille, jotka liittyvät tutkimuslaitoksiin. Näihin menee paljon aikaa, eikä niitä voida muuttaa joka viides vuosi. Tässä oli ovat minun kymmenen, anteeksi kolme kysymystäni. Olen tosiaan sitä mieltä, että teette kuitenkin erittäin hyvää työtä, komissaari. Ja Konstantin Krell. Äh, äh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Voin vain tukea sitä, mitä Lambert sanoi äsken. Jos, katsoka, jos katsotaan nyt, mitä on tapahtunut, minä olin surevaliokunnassa maanantaina ja kuuntelin keskustelua ja minulla oli sellainen tuntuma, että ei, rahoitusnäkymät ja eh, parlamentin rooli ovat eh, päässeet loppujen lopuksi samoille linjoille. Nyt eh, viisi vuotta sekä kohesiopolitiikalle että maatalouspolitiikalle. Ehkä me tarvitsemme pidempiä välineitä. En tiedä, miten tämä nyt toimii, koska seitsemän vuotta kolmannes, kolmas osalle ja sitten viisi vuotta lopuille. En tiedä, miten se toimisi. Minun mielestäni eh, tässä on kuitenkin tarkkaan mietittävä. Ja sitten eh, me olemme kuulleet huhuja siitä, että komissio haluaisi eh, säätää asetuksen koskien tätä. Kuitenkin me vastustaisimme, jos tämä konkretisoitaisiin, mutta haluaisin, haluaisimme kuitenkin lisätietoa tästä. Ja toinen kysymys äh, liittyy ehdollisuuteen. Tämä on äh, sellainen teema, joka herättää keskustelua. Kaikki käsittävät hiukan eri tavalla tämän käsitteen. Ehkä te voitte selittää, selittää hiukan minulle tätä äh, koska me käsittelemme jäsenvaltioita eh, suhteessa näihin eh, painopistealueihin, joita olemme asettaneet, miten jaetaan varat eh, eri jäsenvaltioiden kesken, minkälaista oikeudenkäyttöä sovelletaan alueellisella kansallisella tasolla – se kiinnostaa minua, koska se tietenkin vaikuttaa myös talouspolitiikkaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Rova Manescu. Uh, îi mulțumesc domnului comisar pentru, pentru prezentare. Am citit cu mare atenție documentul. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin komissaaria hänen puheenvuorostaan. Luin tämän asiakirjan suurella huolella. Minulla on vain muutamia kysymyksiä. Jos puhumme ehdollisuudesta, ja toimenpiteistä, joita tällä hetkellä on käytössä. Niin aivan kuten sanoitte, nämä toimenpiteet ovat osoittaneet arvonsa ja on aivan oikein, että jatkamme niiden käyttöä. Mutta olen nähnyt tässä asiakirjassa, että jotkut ehdollisuustoimenpiteet otettiin käyttöön – jotka eivät kuitenkaan suoraan liittyneet kohesiopolitiikkaan. Esimerkiksi jos tämä liittyy vaikka vakaussopimukseen, jotkut taas liittyvät liian suuriin julkisiin vajeisiin tai ei oltu tehty, ryhdytty tarvittaviin uudistuksiin niin edelleen. Näissä tapauksissa jäsenvaltiot saavat seura- seuraamuksia, maksuja saatetaan keskeyttää. Kohesiopolitiikassa tämä tarkoittaa sitten sitä, että käytetään kehityspolitiikkaa, kohesiopolitiikkaa välineenä hallinnoida tai valvoa jäsenvaltioita. Ja mielestäni tässä asiassa tässä toimitaan hiukan vastakkaisella tavalla kuin aiemmin olemme todenneet, koska aina olemme olleet että näin me emme tekisi, koska silloin sen sijaan, että autettaisiin jäsenvaltioita saamaan nämä varat, niin tässä sitten syntyykin aivan vastakkainen tulos. Sanktioidaan jäsenvaltioita virheistä, joita niiden hallitukset, hallitukset tehneet. Lewandowskikin sanoi, että tämä ei ollut oikea, oikein, että alueet kärsivät hallitusten virheistä. Olen samaa mieltä siitä, että valtioiden täytyy sitoutua siihen, että varat käytetään asianmukaisesti ja tavoitteisiin pitää päästä, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän pitää varmistaa se, että rahoitusväineet käytetään varsinaista tarkoitusperää varten. tarkastuslausuma tuli myös esiin. Ja sitten se ajatus, että tämän tämä pitäisi laatia riippumattoman tilintarkastajatahon toimesta. Komissio on sanonut, että jos komission politiikkaa ei kunnolla toteuteta, niin silloin tilit jäädytään. Mitä sitten tapahtuu monivuotisessa ohjelmassa? Olen varma, että tämä saattaisi toimia hyvin maatalouspolitiikassa, mutta entä koheesiopolitiikassa, kehityspolitiikassa, silloin meillä on monivuotisia ohjelmia ja tämä saattaa johtaa todella isoihin ongelmiin. Ei vain ylimääräiseen byrokratiaan ja raportointiin, mutta saatetaan päätyä sellaiseenkin tilanteeseen, että on liiallista valvontaa ja tarkistuksia ja meillä jatkuvasti on kuitenkin sanottu, että tarvittaisiin yksinkertaistamista ja meillä olisi yksi ainoa mm, tilintarkastus vaihe ja meidän pitää tämän takia päättää, mitä me oikein haluamme, eikä olla sitten ristiriidassa omien sanojemme suhteen. Sitten tavoitteet, joita haluamme nähdä ja toimenpiteet, joihin pitäisi niiden saavuttamiseksi ryhtyä, niiden pitäisi olla johdonmukaisessa yhteydessä toisissa. Ja tässä asia, sitten toinen asia, jonka ottaisin vielä esille, liittyy tähän suoritusreserviin, jota rohkaistaisiin jäsenvaltiota vieläkin parempaan. Nämä ovat varsin monimutkaisesti tässä esitetty. Ei todellakaan ole oikein selvää. Olen sitä mieltä, että ehkä tarvitsemme selvemmän arvioinnin näiden välineiden käytöstä ja miten hyödyllisiä ne ovat. Mikä on pitkän aikavälin vaikutus toimista, kuinka tehokkaita ne ovat koska silloin ehkä voimme välttää sen, että syntyy kielteisiä kerrannaisvaikutuksia maksuista ja palautuksista. Eikä pidä nyt luoda uusta päänsärkyä projektijohtajille. Todellakin tarvitaan konkreettisempia erityistoimia komissiolta mielestäni. Ja minusta on oikein, että vastuu vastuuta annettaisiin alueelle, mutta aikaisemmin meillä on ollut aina erittäin hyvä yhteistyötä komission kanssa ja komissio on esittänyt varsin tarkkoja ehdotuksia ja tällaista haluaisimme uskoakseni näkevämme näissä komission ehdotuksissa. Periaatteessa olemme samaa mieltä, mutta haluaisimme tarkkoja toimenpiteitä. Kiitos Elisabeth Schröter. Ähm, Kiitoksia. Kiitoksia vielä näistä selvennyksistä. Joistakin äh, esityksen kohdista olemme saaneet äh, selvityksen, mutta äh, tästä on, tässä on edelleen puutteita. Ähm, lähinnä puuttuisin siihen, mitä kommentoitte. Kaikilla alueilla on mahdollisuus tukeen niin, että päästään 2020. Miten tämä menee linjassa sen kanssa, että yleensä ottaen on vähemmän rahaa käytettävissä, se kai on jo selvää. Miten äh, sovitetaan nämä äh, asiat yhteen, koska äh, sopimuksissa sanotaan, että kohesiopolitiikassa pitäisi painottaa epäsuotuisia alueita. Minun mielestäni tässä asiassa puhuttiin nyt vähän epäselvästi ja tässä asiassa pitäisi kohesiokertomusta hiukan terävöittää. Ja sitten toinen seikka vielä. Kehityssopimus. Ymmärtääkseni ja niiden kommenttien mukaan, joita olen kuullut pääosastosta, tämä kehityssopimus kansallisissa puitesuunnitelmissa, niin se pitäisi olla sop- sitova kansallisella tasolla, jäsenvaltiotasolla sille annetaan painopiste. Se on prioriteetti. Niinpä nämä asiat pitäisivät, niiden pitäisi olla etualalla. Ja puhumme kumppanuudesta näissä sopimuksissa. Kyse on valtioiden välisistä sopimuksista, eli korkeimmalla tasolla solmittavista sopimuksista. Ja tämä kumppanuusajatus, siinä ei sanottu mitään sen kummempaa tästä. Ei mietitty sitä, miten tätä voitaisiin sovittaa yhteen eri muiden asioiden kanssa. Eli kaikenlaisia puutteita on. Nyt tämä olisi hyvä väline EUlle. Mutta sitten kun puhutaan aluepolitiikasta, hyvät alueet laitetaan sivuun. Meidän täytyy miettiä tätä. Meitä kritisoidaan tästä asiasta muuten. En, eh, Miksi tästä ei sanottu paljon? Ja sitten Lasek, olkaa hyvä. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych se jenom chtěl při... Herra puheenjohtaja, haluaisin yhtä kolmen edellisen puhujan ja painottaisin yhteispäätöksmenettelyn tärkeitä roolia – sekä siinä, milloin sekä ajatellen tulevia päätöksiä että menneisyyden virheiden korjausta. Nyt ei tule Saksasta tulkkausta. Englanti kyllä kuuluu. Meillä ei ole tulkkausta Saksaan. Pyydämme sitä vielä. Kiitos. Minulle on tärkeää yhteistyö kaikilla tasoilla kumppanuuden pohjalta. Kumppanuus lähestymistapa takaa tehokkuuden, hyvät tulokset, joten uusien ohjelmien laatimisessa kumppanuus on tärkeää, mutta myöskin analyysin tekovaiheessa, kun pyritään jäljittämään, mitä virheitä tehtiin. Haluaisin kehua komission ja herra komissaarin työtä erityisesti kaupunkialueella. On erittäin tärkeää, että urban, urban yhteistyö tapahtuu kaupunkien ja ympäröivän maaseudun kesken. On tärkeää, että nämä ovat yhteistyössä. Joten kysyisinkin, miten komissio takaisi tuollaisen monentasoisen yhteistyön? Nyt pyytäisin komissiota kommentoimaan näitä. Ja, wir versuchen verschiedene Fragen, die von den... Ähm, niin yritän vastata eri kysymyksiin, joita koordinaattorit ovat tehneet ja jotka koskevat eri puolia. Yritän vastata vähän yhteisesti näin kysymyksiin. Mitä tulee yhteispäätösmenettelyyn? Yritän monissa tapahtumissa, joita järjestetään jäsenvaltiotasolla, yritän saada ihmiset ymmärtämään sen, että kun toteutetaan ohjelmia ja niistä neuvotellaan, niin kyse ei ole vain siitä, mitä tapahtuu komission ja jäsenvaltioiden välillä. Kansallisesti ajatellen tämä on pikemminkin sellaista toimintaa, johon myös alueilla on sanottavansa ja muuten myös paikallisviranomaisilla, kunnilla, koska huomataan aina näissä tapahtumissa, joihin nyt kutsutaan, paikallisviranomaiset valittavat ja sanovat että oikeastaan kaikki kyllä tapahtuu ihan aluetasolla vaan ja me olemme yrittäneet saada tällaisia on tällaisia filtreitä ja kerroksia, johon asiat voivat pysähtyä. Ja kun puhutaan monen tason hallinnosta, niin silloin tietysti pitää ottaa mukaan kaikki nämä tasot oikeasti, jotta me haluamme, että pystytään tavallaan identifioimaan eri tasot, ja tämä voi onnistua vain, jos kaikki osapuolet voivat sanoa sanansa. Mutta haluan vielä täsmentää, että minä en voi tarttua perustuslaillisiin raameihin mitenkään. Voin vain antaa ohjeita, suuntaa niille tahoille, jotka hoitavat näitä kysymyksiä. Miten pitäisi toimia, että eri tasot otetaan huomioon ja niitä kuullaan. Tässä puhuitte kumppanuuksista, investoinneista. Tämä kaikki riippuu myös perustuslaista olosuhteista ensin pitää tunnistaa eri kumppanit. Tämän takia on jo aika paljonkin keskusteltu liitto tasavaltojen kanssa. Saksassahan esimerkiksi osavaltio on varsin suurta valtaa, ja voin olettaa, että tällaisessa perustuslaisessa järjestelmässä – voitaisiin saada aikaan jonkinlainen sopimus, joka rajoittuisi alueisiin. Kansallisesti on operatiivinen ohjelma hallintotasolla esimerkiksi koskien maantieliikennettä, mutta sitten osavaltioiden kanssa täytyy saada myös näitä kumppanuussopimuksia aikaan. vielä lopullista kantaa tästä asiasta ei ole. Joka tapauksessa ainakin tähän mennessä, ottaen huomioon tilannetta, niin pitää toimia jokaisen maan e, erityispiirteet huomioon ottaen, koska on tosiaan välttämätöntä. Tai ainakin teemme kaiken mahdollisen, jotta kun neuvottelemme, niin jokainen taso – voi kommentoida kaikkia lukuja. Nyt haluan tarttua tilaisuuteen ja musta yhdestä asiasta, jonka kyllä olen jo sanonutkin, nimittäin siis ei pidä pysähtyä alueelliselle tasolle, vaan ottaa myös paikallista, jos todellakin halutaan aikaan konkreettisia tuloksia kaikilla tasoilla. Mitä sitten tulee sääntöihin ja missä määrin niitä pitää yhdenmukaistaa? Haluaisin sanoa, että Periaatteessa me haluamme puolustaa avunsaajien etuja ja haluamme tämän takia yhtenäiset säännöt, mahdollisimman yhtenäiset säännöt. Tästä kyllä vielä keskustellaan Euroopan sosiaalirahaston ja aluekehitysrahaston välillä. Minä olen sitä mieltä, että tarvitaan vähemmän tällaisia tarkkoja rajoittuneita sääntöjä, mutta ei myöskään pidä saada aikaan liikaa tällaista eriytymistä. Tavoitteena on toimia on saada aikaan yhteinen lähestymistapa, mitä tulee kohesiorahastoon. Senkin yhteydessä pitää katsoa, mikä tilanne on, koska jotkut aivan oikeutetusti sanovat, että kohesiorahasto Vahvan tehtävä on todellakin auttaa ilman rajoituksia joitakin alueita, joitakin sektoreita, jotka ovat jäljessä muista. Joka tapauksessa minä haluaisin suurempaa harmonisaatiota tuissa, mutta tietysti pitää ottaa huomioon myös tietyt erityispiirteet. Mitä tulee sitten ehdollisuuteen, niin teidän pitää tässä ymmärtää yksi asia. Me olemme nyt keskustelemassa muustakin kuin aluepolitiikasta. Miten me jäsenvaltioiden kanssa – ja samat, jotka toistavat tavallaan näitä virheitä, viittaan vakaussopimukseen. Miten me voimme siis toimia? Minä olen kylläkin optimistinen henkilö ja uskon, että tarvitaan myös tällaista vähän akateemisempaa keskustelua. On ihmisiä, jotka ovat todellakin ponnistelleet, valtavasti kestävän lähestymistavan puolesta, että saataisiin tilanne kuntoon. Kuten te tiedätte, on jo käyty keskusteluita siitä, olisiko mahdollista asettaa seuraamuksia tai langettaa seuraamuksia. Tässä yhteydessä todettiin, että jo nyt kohesiorahaston kohdalla on tietynlainen malli, jossa otetaan huomioon se, että voidaan keskeyttää tukia, rahoitusta. Aikanaan kun komissiossa keskusteltiin, niin oli aika monia kollegoja, jotka panivat merkille, että itse asiassa ei näitä sanktioita voitukaan käyttää, koska ne koskivat vain 15 valtiota eikä sitten kahta muuta. Siis kaikki tämä problematiikka sanktioista on saanut meidät toteamaan, että jos sanktioita tarvitaan, niin silloin pitää ottaa huomioon koko budjetti tietyssä maassa. Tämä kaikki yhteisön kaikki otetaan huomioon, jos veroja on maassa toisen kohesio kertom, miten tämä liittyy siis kohesiopolitiikkaan ja mikä seuraamuksia tulee, niin sääntö, jota tässä noudatetaan, on, että on yhteinen yhteisö, talousarvio. Voin sen sanoa tässä yhteydessä, että minun mielestäni rakennerahastoilla pitää auttaa valtioita silloin, kun ne läpikäyvät vaikeita vaiheita. Pitää panostaa varoja, jotta maat saavat hiukan kiinni muita. Ja näin yritettäisiin välttää, että ongelmat eivät siitä vielä syvene. Epävirallisissa ministerineuvoston kokouksissa on keskusteltu varsin paljon näistä kysymyksistä. Ja use, usein olen kuullut sanottavan, että makrotaloudellinen ehdollisuus ei ole toivottavaa eikä myöskään hyväksyttävää. vastuulliset ministerit eivät hyväksy muuta kuin sellaisen ähm, ehdollisuuden, joka liittyy kohesiopolitiikkaan. Suoraan sanottuna minä olen myös sitä mieltä, että se on kaikkein tärkeintä, koska meillä on yhteisiä etuja, joita, jotka liittyvät siihen, että toteutamme ohjelmia. Mitä tulee sitten rahoitusvalvontaan? Olen jo monta kertaa tämän sanonut, pitää varmistaa, että jäsenvaltiot itse tekevät näitä lisätarkistuksia. Se on ihan pakollista, järjestelmä vaatii sitä jäsenvaltiolta, mutta vielä tietysti voidaan yksinkertaistaa asioita ja harmonisoida paremmin, mutta tässäkin yhteydessä ei pidä unohtaa sitä, että on näitä erityispiirteitä kansallisesti ja aivan lainsäädännön tasolla myös. Ja sitä ei voi mitenkään kiertää. Mitä tulee sitten rahoituspuoleen? Rova Schröter, olen aina sanonut, että me tarvitsemme järkevää budjettia. Täällä tarkoitan talousarviota, joka käytännössä on suurin piirtein sama kuin tämänhetkinen. Jos tulevat talousarviot absoluuttisesti ajatellen ovat paljon alhaisemmalla tasolla kuin tämänhetkinen EU-budjetti, niin silloin on mahdoton toimia. Olen tämän ennenkin jo sanonut, koska on alueita, kilpailukykyisiä alueita, kokonsa takia semmoiset saa paljonkaan rahoitusta. Ja jos me sovimme sitten huomattavimmista summista, silloin hallinnolliset menot ohjelmissa ylittävät summat itse hankkeessa. Joka tapauksessa vielä budjetista. Irgendetwas. Was der Fall ist, äh, ich denke, dass die Relation absoluuttisesti ajatellen budjetista, niin pitää, pitää puhua siitäkään vain prosenttiosuuksista. Sitten mitä tulee näihin kilpailukykyisiin alueisiin ja lähen, konvergenssi- tai lähentymisalueisiin. Mielestäni pitää säilyttää tasapaino myös tulevaisuudessa, mutta haluaisin myös korostaa erityisesti tuen saajamaiden edustajille sitä, että jos on tällainen vähennetty, pienentynyt budjetti käytössä, siis varoja ei mene pelkästään lähentymisalueelle tai konvergenssialueelle. Ja ne maat, joissa on hyvä tällainen tilanne, ei saisi mitään, on maita, kuten esimerkiksi Saksa, siellä ei voitaisikaan enää saada ollenkaan EU-varoja. Jos alueellista rahoitusta vähennetään, niin silloin pitää lähteä siitä periaatteesta liikkeelle, että vähennykset tapahtuu myös kansallisella tasolla. Ja tässä avun saajat tietenkin kärsivät. joten tätä ei pidä rajoittaa, vaan meidän alueeseemme se tulee koskemaan sitten kaikkia. Äsken puhuin 2020 strategian toteuttamista. Se ei enää ole mahdollista, jos budjetti ajetaan alas. Nyt on ne 24 konvergenssialuetta ja tai niin luonnollisesti sitten alle 70 aluetta seuraavalla kaudella kuuluvat tähän ryhmään. Nyt on suora, suurin piirtein 65 miljoonaa ihmistä, jotka asuvat näillä alueilla. Ja jos luvut kehittyvät niin kuin tällä hetkellä, niin seuraavalla kaudella on vain 120 miljoonaa ihmistä, jotka elävät näillä konvergenssialueilla – Siis toisaalta tämä voi osoittaa, että politiikka on onnistunut pitkä, pidemmällä aikavälillä, mutta se voi osoittaa myös että tarvitaan <clears throat> tiettyjä toimenpiteitä, jotta mm. ja pitää saada aikaan kohtuullinen talousarvio, jotta jokainen alue saa tarvittavan määrän rahoitusta. Sitten on puhuttu suorituskyvystä käsittääkseni, muistaakseni. Kaikki riippuu hiukan prosenteista, joista päätetään absoluuttisista luvuista. Mielestäni ensin pitää odottaa tulevien viikkojen ja kuukausien keskustelua, neuvottelua, jotta nähdään, pysyykö tämä hanke hengissä vai ei. Sitä minä tietysti toivon. Samalla pitää keskustella siitä, miten rahojen uudelleenjako hoidetaan, mutta kuten sanoin, vastaukseni tähän on, että on tässä on kyse eurooppalaista varojen myöntämistä ja pitää jakaa näitä varoja eri alueille niin, että otetaan suoritustaso huomioon. Sitten mitä tulee konkreettiseen toimintaan, sitä en voi juuri ottaa kantaa tässä vaiheessa. Kiitoksia. Tilanne on nyt seuraava. Meillä on 10 minuuttia, meillä on 11 puhujaa, koska komission jäsen haluaisi esitellä myös eh, tonava strategia, joka on hyväksytty komissiossa. Ja siihen 10-15 minuuttia lopuksi. Nyt minulla on 11 puhujaa täällä. Ei ole mitään mahdollisuutta, että vaikka puhutte vain minuutin, ehdottaisin, että niin, olkaa hyvä, Lambert. Point of order, because koska komission jäsenen kanssa meillä oli lyhyt näkemysten vaihto. Ja e, tämä viides kohesiokertomus, sen esittely, minä olen sitä mieltä, että me ehdottomasti tarvitsemme uuden e, tapaamisen. Minä sain vastauksia, mutta en sellaisia, minkä e, joiden kanssa voin tehdä töitä. Minä haluan tarkempaa tietoa siitä, miten nämä asetusta valmistellaan. Haluan tietää lisää omista kysymyksistäni. Kiitoksia vastauksista, mutta niihin ei vastattu konkreettisesti. Minä haluaisin saada uuden tapaamisajan, jotta voimme syventää tätä ennen kuin kohesiofoorumi pidetään. Niin, minä halusin ehdottaa, että jatkamme keskustelua ja komission jäsen on sanonut, että hän voi tulla tammikuussa, voimme jatkaa keskustelua. Ja nyt jos otamme viisi kysymystä, niin ehkä siinä e, kaikki. Puhukaa alle minuutti ja sitten komission jäsen vastaa lyhyesti ja sitten loput saavat jatkaa e, tammikuussa. Seuraavaksi e, uusi jäsen Roveri Goyen. Sí, buenos días, muchas gracias. Kiitoksia ja hyvää huomenta. Yritän puhua lyhyesti. Lyhyesti kysymykset. Niinpä menen suoraan kysymyksiin. Mitä tulee rakennepolitiikkaan ja sen rahoitukseen, se hoidetaan lähinnä alueellisella tasolla. On tärkeämpää, että meillä on aktiivisia äh, kehityspolitiikkoja äh, eri aloilla. Onko komissio sitä mieltä, että käytetään jotakin välinettä tai indikaattoria, jonka avulla voimme äh, paremmin tarkistaa kehitystasoja? Tässä on mainittu sellaiset alueet, jotka ovat eristyksissä ja syrjäisiä. Castilla Leon kärsii tästä ongelmasta ja kohesiokertomuksessa komissio viittaa näihin haasteisiin, jotka liittyvät väestön katoon. Minkälaisiin toimiin komissio aikoo ryhtyä ajatellen tulevaa kohesiopolitiikkaa, jotta voidaan kohdata tämä väestökato? Ja lopuksi vielä Parlamentti on, parlamentille on tärkeää, että käytetään lähentymiskriteereitä rahastokysymyksissä. Niinpä mietin tässä, onko mahdollista saada uutta kategoriaa joka eh, vastaisi phasing out, phasing in vaihetta. Voitteko komissiosta kertoa, mistä vaiheessa tässä ollaan? Ja sitten eh, tulevassa kohesiopolitiikassa, minkälaiset eh, siirtymäajat siellä ovat? Kiitos. Hyvät kollegat, yksi minuutti ja yksi kysymys vain per henkilö. Meidän täytyy ottaa mahdollisimman monta. Mikael Termapulus. Thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi hyvin lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin, miten herra komissaari arvioi, tai olemme täsmäisempiä, mikä on rahoituskriisin vaikutus? Eräät maat kokevat sen vaikutukset erittäin suurina. miten tämä kriisi tulee vaikuttamaan rahoitukseen. Olemme kuulleet, että, että maat, joilla on rahoitusongelmia, niitä tullaan rankaisemaan tavalla tai toisella. Tämä saattaa päteä myös äh, aluepolitiikkaan. Ja toisekseen komissiossa ja sitten parlamentissa hyväksyttiin kertomus, joka liittyi eri alueiden rahoituksen seurattavuuteen, transparenssiin. Oletteko te ottaneet sen huomioon niin mitenkään? Kiitoksia Silvia Koni. Madame Monsieur le Commissaire, d'abord je dis... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää komissaaria valmiudesta tulla paikalle ja laadukkaista keskustelusta, jota käymme teidän kanssanne säännöllisesti. Tämä vahvistaa vahvaa kumppanuutta komission ja Euroopan parlamentin kesken ja myös paikallistahon kanssa. Ja tämä on todellakin rauhoittavaa ja tärkeää. Aivan nopeasti. Tässä on monia aiheita. Valitsen nyt yhden. Kaupunkipolitiikka. Tehän tiedätte, että tämä on olennainen osa. Mm, Ajattelen tulevaa kohdepolitiikkaa vielä erittäin tärkeänä Urban kysymys on todellakin ratkaiseva. Siksi olenkin sitä mieltä, että ei pidä panna sitä vastakkain maaseudun kehityspolitiikan kanssa. Näiden kahden politiikan pitää täydentää toisiaan. Olen hiukan huolissani, koska maaseudun, maaseutupolitiikka viidennessä kohesiokertomuksessa kertomuksessa on aika vähässä, vähässä osassa. Ja kaikki politiikat, joita nyt analysoidaan ja ehdotukset on parlamentille tehty, kuten EU 2020 strategia tai muut perusasiakirjat, niin tietenkin tämä maaseutuulottuvuus on paljon vähemmän esillä. Joskus se puuttuu täysin jostakin teksteistä, joten haluaisin, että rauhoittaisitte minua, minun mieltäni tässä asiassa ja vakuuttaisitte, että me kyllä koordinoimme paremmin aluekehitysrahastoa ja maaseudun kehitysrahastoa ja niin, että maaseutupolitiikka on teistä aivan yhtä tärkeää kohesion kannalta. Minulla on monia muitakin kysymyksiä, joita voisin tehdä, joten kiitän siitä, että tulette tänne vielä jatkossa. Ja, ai, ai. Niin, mikä toireena puoli minuuttia ja sitten loput kollegat aloittavat äh, tammikuussa kokouksen. Mikael, viimeinen puhuja. Is Mikael with us? Onko Mikael paikalla? No hän ei olekaan, äh, joten äh, pyytäisimme, että komissaari vastaa. Okei, okay, um, Entwicklungsplan. Niin, Äh, nämä kehityshankkeet. Äh, on hyvin tärkeää, että alueet alkavat valmistautua nyt jo keskusteluihin ja neuvotteluihin, joita käydään 2013 äh, kaudesta tai sen jälkeisestä kaudesta. Komission tiedonannot selittävät näitä mahdollisuuksia, joita on olemassa – kun täytäntöönpannaan näitä kehityssuunnitelmia, mutta nämä keskustelut pitää käydä alueiden kanssa ja paikallisviranomaisten kanssa, mutta myös jäsenvaltioiden kanssa. Nämä ovat sellaisia ehdotuksia, jotka nousevat jäsenvaltioilta ja alueilta. Kävisi itseään vastaan, jos nyt sitten komission puolelta ei tässä mennä määräämään, mitä tehdään. Emme tunne kaikkia alueiden tilanteita. Me tarvitsemme siitä syystä panoksia myös kumppaneiltamme. Me kuulemme heitä ja katsomme, miten nämä tavoitteet, jotka alueet ovat asettaneet itselleen, ne ovat aika kunnianhimoisia ja miten ne voivat toteutua suhteessa strategiaa 2020. Mutta pitää miettiä, miten nämä alueet kehittyvät. Me voimme tietenkin tehdä ehdotuksia itse, mutta on tärkeää, että alueet itse kertovat, miten ne haluavat kehittyä. Ja sitten epäsuotuiset syrjäiset alueet. Väestökysymys on tietenkin hyvin huolestuttava kysymys. Ei kenelläkään ole tähän ongelmaan yksinkertaista vastausta, koska koko Euroopassa tämä on nähtävissä. Voidaan nähdä, että maalta väki pakenee ja ihmiset kerääntyvät kaupunkeihin. Ei, eipä kukaan tätä katso hyvällä silmällä tätä kehitystä varmaankaan, mutta Henkilökohtaisesti sanoisin, että me yritämme tehdä töitä tämän asian parissa kaikkien alueiden kanssa. Minä olen käynyt monilla alueilla, jotkut ovat maantieteellisesti hyvinkin heikossa asemassa, mutta monet ovat onnistuneet löytämään taloudellisen ulottuvuuden, jonka puitteissa ne ovat voineet kehittyä huolimatta puutteista nämä alueet ovat pystyneet kehittymään ja kehittämään talouttaan, vaikka ne ovat hyvin syrjäisiä tai muuten heikompiosaisia. Meidän täytyisi miettiä nimenomaan koulutusta tässä suhteessa, jotta ihmiset jäävät näille alueille ja voivat siellä hyvin ja olisi jonkinnäköisiä tulevaisuuden näkymiä myös. Ei tämä tietenkään hetkessä tapahdu, mutta on tärkeää, että kun ongelmat oikein kärjistyvät, niin pitää auttaa näitä alueita. Mitä tulee kaupunki maaseutu vastakkainasetteluun, olen aina sanonut, että kaupungit kiinnostavat, koska 70 prosenttia eurooppalaisista asuu taajamissa, mutta tähän on toinenkin syy. Me olemme huomanneet viime kaudella, että kaupungit ajatellen rahoitusta, ohjelmointia, kaupunkeja ei palvella aina niin hyvin kuin pitäisi. Yritämme rakentaa ohjelmia, jotka niin tietenkin maaseutualueille on omat ohjelmansa, mutta ajatellen taajamia ja kaupunkeja, meidän pitäisi jakaa paremmin tukea, jottei tule päällekkäisyyksiä, vaan ohjelmat täydentävät toisiaan pikemminkin. Tietenkin kaikille pitää olla käytössä varoja maaseudullakin, ei ainoastaan maanviljelijöille. Maaseutualue pitää ottaa huomioon kokonaan, kokonaisuudessaan, koska siellä on muitakin kuin maanviljelijöitä. Eli pitää miettiä maaseutua kokonaisuudessaan, ei vain maanviljelystä. Tämä ei ole mikään ristiriita eikä eikä pidä vastakkain asetella kaupunkia maaseutua, mutta aikaisemmin tässä asiassa kyllä on ollut puutteita. Kukaan ei tässä vaiheessa sano, että pitäisi rakennerahastoilla asettaa sanktioita, mutta rahoituskriisi on osoittanut, että monissa maissa yksityissektori on hyvin vastahakoinen investoimaan varsinkaan suuriin hankkeisiin, jotka jatkuvat monta vuotta. Ihmiset eivät ole valmiita ottamaan riskejä niin paljon kuin pitäisi nyt ollaan hyvin vastahakoisia ja varovaisia. Eh, pitää investoida julkisiin palveluihin ja on mahdollisuus eh, hoitaa maksut 2009-2010 vuosilta 7 miljardia lisäeuroa eh, jäsenmaihin esimerkiksi Kreikan osalta – me olemme saaneet aikaan sopimuksen, jonka avulla, joka toteutuu tänä vuonna. Kyse myös kansainvälisistä tuista. Määrärahoja tulee muualtakin. Pitää koordinoida hankkeita rakennerahastojen kanssa ja jokaisella tasolla. Niinpä ensimmäistä kertaa Kreikassa on tällaista yhteistä tukea, jonka avulla siellä voidaan päästä nyt eteenpäin ja se on jo budjetissa. Tämä pitäisi jatkua tulevinakin vuosina, koska julkisella puolella alkaa tapahtua jo liikehdintä. Edelleenkin yksityissektori on vaikeuksissa – ja sitten nämä siirtymäkauden alueet. Ehm, aivan totta, useaan otteeseen on sanottu, että on useita alueita, jotka ovat päässeet äh, hyvin pitkälle eteenpäin, jotkut ovat jääneet jälkeen. 60 äh, miljoonaa henkeä asuu näillä äh, siirtymäkauden alueilla. Ja nyt voidaan sanoa, että me tarvitsemme välikategorian, jotta nämä alueet voivat kehittyä lisää ja voidaan taata se, että elintaso nousee näillä alueilla. Se on tavoitteena Ja äh, tämä phasing out aihe on sellainen, että meidän pitää vastata myös äh, tuensaajien tarpeen, jotta voidaan äh, mennä tämän seitsemän vuoden loppuun tasapainoisesti. Ihmiset pelätty usein tätä pehmeää laskua. Nyt meillä on tämä phasing out sen tähden, että ei jakautuu eh, paremmin, määrät jakautuvat paremmin. Kiitoksia. Eh, hyvä komissaari, eh, toivottavasti voitte vielä lyhyesti esittää jatkon. Olen pahoillani. Tämä ei ole tavanomaista, mutta me emme todellakaan saane puheenvuoroa ja tämä on minusta syrjivää. Olen pahallani. Niin eh, toivottavasti minulla olisi enemmän valtaa ja voisin jatkaa tätä kokousta 48 tuntiin. Minä lupaan, että eh, jos eh, komissaari lopettaa ennen 10.30, teillä on mahdollisuus kysymyksenne Muussa tapauksessa olet ensimmäinen tammikuun kokouksen listalla. Minulla ei valta, valitettavasti ole tässä suhteessa valtaa. Kiitos. Ja Finta. Paljon kiitoksia. Olen totta kai äh, valmis läheiseen yhteistyöhön parlamentin kanssa ja, ja haluaisin slotin, joka on pitempi kuin nyt Pyrin puhumaan ihan lyhyesti Tonavan strategiasta. Eilen meillä oli komissiossa strategia, äh, josta, joka hyväksyttiin ja seuraavaksi huhtikuussa yleisten asioiden neuvostossa Unkarin puheenjohtajakaudella tämä toimintaohjelma ja strategia tullaan hyväksymään. Ja sitten kesäkuun Eurooppa-neuvostossa tämä ratifioidaan. Ideana on, että Tonavan varrella, Tonavahan on maailman kansainvälisen joki kymmeneen osavaltiota ja 14 aluetta, jos Tonavan vaan laskevat ja otetaan huomioon, niin ideana on, että sitä kehitetään. Sillä saattaa miljoonaa elää ihmistä elää alueella. Tämä on hyvin heterogeeninen alue. Kolme pääuskontoa ovat alueella. Valtavia taloudellisia eroja. Ja sen takia me uskomme, että täällä on myös valtavaa potentiaalia. Tässä on neljä päälukua ja yksitoista lukua. Luvut ovat yhtäältä ää, laivaus, taloudellinen kehittyminen Ja jos tällä alueella tämän potentiaalia ajattelee, niin vain 36 prosenttia on käytössä, jos ajatellaan kuljetusmoodien siirtymistä jokikuljetuksiin. Sitten ympäristötilannetta ja vesilaatua täytyy parantaa ja biodiversiteettiä. Ja tässä on toinenkin pilari, jossa pyritään kehittämään inhimillisiä resursseja, kapasiteetteja sitten strategiassa on myöskin turvallisuusulottuvuus, josta täytyy keskustella. Kuten kaikki makrotaloudelliset strategiat, kuten tämä, tässä ei pitäisi olla mitään turhaa byrokratiaa tai uutta lainsäädäntöä, mutta eipä myöskään uutta rahaa tarkoituksena käyttää nykyrahastoja, rakennerahastoja, liittymistä edeltäviä apua, naapuruus, politiikkaan liittyvää rahaa. Minun tehtäväni oli keskittyä projekteihin, jotka voidaan toteuttaa ainoastaan monen alueen keskinäisellä yhteistyöllä. Ja jos laivaus, vedenlaatua, kulttuurivaihtoa ja muuta ajatellaan, niin, niin tällaiset ovat mahdollisia vain, jos haluat työskentellä yhdessä. Ja 2012 meillä on ensimmäinen välivaiheen raportti projektista. Tällaiseksi suunnittelemme tänavan strategiaa. Tämä projekti oli alusta lähtien alhaalta ylöspäin. Se on tullut meille jäsenvaltiosta. Ja se on ymmärtääkseni aiheuttanut paljon innostusta alueella ja jäsenvaltiosta. Ja toivon, että tämä innostus muuttuu projekteiksi. Me olemme saaneet yli 800 lausuntoa ja raporttia projektin kehitysvaiheessa, mikä osoittaa, miten innostuneita ihmiset ovat. Uskon, että monet Euroopan osat ovat kiinnostuneita jostain samanlaisesta, mutta päätimme, että äh, aloitamme tämän koevaiheen Tonavasta ja Itämerestä. Kiitoksia. Ehkä olette samaa mieltä siitä, että keskustelemme tätä Tonava-asiaa eteenpäin tammikuussa. Sitten herra Angurakis äh, olisi voinut nyt tehdä kysymyksensä, mutta hän ilmeisesti on lähtenyt salista. Joten hän on sitten ensimmäinen puhuja tammikuussa. Meillä on erittäin paljon asioita esityslistalla tästä kesään saakka. Toivottavasti olette samaa mieltä siitä, että jos onnistumme löytämään lisäaikaa niin voida, ja voitaisiin järjestää ensi vuoden alussa pari lisäkokousta muutoin, ei kyllä voida esittää kaikkia tarvittavia kysymyksiä. Kiitoksia komissaari. Nyt kollegat siirrymme Konstantin Kreelin mietintöön. Kohta viisi. Olemme vaihtaneet tässä viiden ja neljän paikkaa. Kiitoksia vielä teille komission jäsenen. Nyt pyytäisin Konstantse Kreeliä alustamaan tätä keskustelua. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin aika lyhykäisesti puhua. koska meillä oli jo alustava keskustelu aiheesta valiokunnassa, eikä minulla ole juuri uutta tähän lisättävänä. Ennen kuin tämä teksti lähetettiin käännettäväksi, keskustelin varjoesittelijöiden kanssa ja sovimme heidän kanssaan. Ajatuksena on mahdollisimman pitkälti ottaa heidän ajatuksensa mukaan lausuntoluonnokseen. Ja voitte nähdä tämän, koska nyt puhumme paljon selvemmin sanoin monitasoisen hallinnon järjestelmästä. Tämä tulee nyt selvemmin esille, koska tämä oli erittäin tärkeä Sure-valiokunnalla piti korostaa Euroopasta lisäarvoa kohdepolitiikassa. Me keskustelimme myös varjoesittelijöiden kanssa siitä pitäisikö ottaa mukaan muita painopistealueita, mutta mielestäni on kyllä aika tärkeää tässä lausunnossa keskittyä ydinprioriteetteihin ja näin olen yrittänyt tehdä. Näin teimme silloin, kun laadimme päätöslausuman aikaisemminkin. On tärkeää lausunnossa sanoa, että meille Euroopan sosiaalirahasto kuuluu tavallaan kohesiopolitiikkaan, siihen sisälle ja me haluamme parempaa koordinoita maaseudun kehityspolitiikkaan ja olemmekin nähneet, kuinka tärkeää tällainen on. Aikaisemmin, kun olemme neuvotelleet tämänhetkisistä monivuotisista rahoituskehyksistä, niin silloin onnistuimme sanoessamme, että halusimme enemmän rajat ylittävää yhteistyötä ja tämän takia olen ottanut tämänkin mukaan lausuntooni, koska olen sitä mieltä, että tämä on sellainen kohta, millä on suurta merkitystä alueelliselle kohesiolle. Joskus tätä pidetään tällaisena ylimääräisenä lisänä, mutta mielestäni tämä on kyllä merkittävämpää, siksi otin sen mukaan tähän lausuntoonkin. Olen sitä mieltä, että meidän pitää varmistaa selkeä viesti. Haluamme kohdallisuuspolitiikkaa kaikille alueille. On siirtymävaiheita, siirtymäsäännöksiä. Joskus on sellainen vaikutelma, että tai saa sellaisen vaikutelman itse asiassa, että komissaari ei näe asioita aivan samaa, samalla tavalla, ja meidän pitää tässä neuvotella. Minä tietysti laadin tämän lausunnon poliittisia haasteita käsittelevälle valiokunnalle, surevaliokunnalle, ja ennen mitä myöhemmin kyse tulee olemaan rahasta. Ja mielestäni meidän pitää todeta selkeästi, mitä aikaisempina vuosina olemme saaneet aikaan, ja meidän pitää myöntää, että kohesiopolitiikka on tehokasta vain kunnollisesti rahoitettuna ja sitä pitää rahoittaa samalla tasolla kuin nyt. Ei voida sallia, että varoja on vähemmän. Meidän pitää olla ainakin tässä tiukkoja, kun estämme asiaa. Siksi otetaan mukaan lausuntoon. Sitten tarkastelin sitä kysymystä, kuinka pitkä kuinka pitkään keskivaiheen ohjelma pitäisi kulkea ainakin seitsemän vuotta – pitäisi olla ohjelmien kesto. Jos sitten päätämme 5 plus 5 kautena tai 10 vuodesta kaiken kaikkiaan, niin sekin on ihan ok, mutta ainakin seitsemän vuotta tässä tarvitaan. Ja näin nyt on tilanne ja toivon, että herra Garriga ei ole ottanut seitsemän vuotta edes vaihtoehtona. Toivon, että herra Garriga nyt vakuuttuu ja muuttaa mielensä, siis herra Garriga on esittelijä. koska minusta me tarvitsemme ainakin seitsemän vuoden keston kohesiopolitiikan hankkeelle. Minulle ei ole vielä tullut selväksi, miten asioiden pitäisi hoitua, jos kohesiopolitiikka, tutkimuspolitiikka, maatalouspolitiikka saavat poikkeusaseman. Mehän puhumme 2012 talousarviosta, jos puhumme se, otan, kaksi kolmasosa viideksi vuodeksi sitten loppuosa yhdellä kolmasosalla. En tiedä, tällainen tulisi toimimaan. Mielestäni meidän pitää varmistaa, että etumme näkyvät ei, ei vain tässä lausunnossa, vaan intressimme kuuluvat myös suurenvaliokunnassa. Olen myös ottanut lausuntoni selkeästi mukaan sen, että meidän täytyy ottaa mukaan kaikki osuudet EU 2020-strategiasta. Esimerkiksi pitää ottaa erityisiä esimerkkejä kokonaisvaltaista lähestymistavasta. Ei pitäisi olla tällaista alakohtaista lähestymistapaa kohesiopolitiikassa. Meidän pitää selväsanaisesti todeta, että liikenteen kaltaisilla alueilla tai työllisyyden luomisessa tutkimuksessa – niin olemme aikaisemmin olleet varsin onnistuneita hankkeissamme. Ja tämä toimii vain, jos tämä kuuluu kokonaisuutena kohdistopolitiikkaan, eikä siinä yhtään auta, jos tämä pure, pure, puretaan alakohtaisesti. Ja näin jaotellaan, aletaan purkamaan tai jakamaan, erittelemään myös kohdisia talousarviota. Aikaisemmissa keskusteluissa sanoin, että meidän pitää varmistua siitä, että tuloks, ollaan tulossuuntautuneina, tulossuuntautuneita tarkistusvaiheessa ja yksinkertaista menettelytapoja yhdenmukaista toimintaa muiden poliittisen sektoreiden kanssa. Ja me tarvitsemme tehokkaampaa varainjakoa. Olen, tässä se sanotaan nyt vielä kerran uudestaan selvästi, mutta toivon, että mitä olen ehdottanut kattaa pääkohdat, jotka aikaisemmissa keskustelussa on täällä valiokunnassa tullut esille ja odotan mielenkiinnolla kollegojen puheenvuoroja. Kiitos. Kiitoksia Thomas Deutsch, varjoesittelijänä EPPstä. Seuraavaksi. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnökasszony, kedves kollégák. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta, puheenjohtaja. Ensinnäkin puhun EPPn varjoesittelijänä ja haluaisin kiittää Konstantse Kreeliä hänen tekemästään työstä tässä ehdotuksessa erittäin laadukas lausunto. Erityiskiitokset hänelle, koska hän on toiminut hyvin kaikkien poliittisten ryhmien ja kaikkien varjoesittelijöiden kanssa. Aivan esimerkillistä työskentelyä ja hyvät tulokset. Useimmat tarkistukset ovat päässeet jo mukaan tähän tekstiin, joka on jaettu jo teille. Sanoisin, että kaiken kaikkiaan kyseessä on konsensuspohjainen ehdotus, joten on hyvin helppo tukea lausuntoluonnosta. Jos nyt sopii, niin haluaisin esittää pari huomiota ja painottaa tiettyjä seikkoja, jotka valmistelija jo mainitsikin. Hän mainitsi aiemmin jo tai sitten äsken alustuksessaan. Aivan ensiksi olen sitä mieltä, että kohdassa 15 tässä lausunnossa – pitäisi selkeyttää sanamuotoa ja sanoa, että kohesiopolitiikassa käytettävät varat pitäisi toimia niin, että käyttämättä jääneet varat annetaan alueiden käyttöön. Pitäisi selkeyttää sanamuotoa tässä kohdassa 15. Me aiomme tehdä tästä vielä tarkistuksen. Ja viittaan siihen, mitä komissaari sanoi. Voin vahvistaa sen, että EU 2020 strategia on erittäin tärkeä koheesiopolitiikkaa ajatellen. Se on yksi tärkeimmistä ja menestyneimmistä yhteisöpolitiikan alueista – siitä huolimatta sanoisin, että äh, sekä komissio että parlamentti ovat sitä mieltä, emme voi vetää yhtäläisyysmerkkejä EU 2020 ja koheesiopolitiikan välille. EU e 2020 on enemmänkin kuin koheesiopolitiikkaa ja koheesiopolitiikka taas ei koske pelkästään sitä, että täytäntöön pannaan EU 2020 strategian tavoitteita. Tiettyä päällekkäisyyttä on, mutta on myös erilaisia näkökohtia. Meidän pitäisi siis selkeyttää tässä, että aluepolitiikka sinänsä ei voi olla vastuussa siitä, että täytetään EU 2020 strategian tavoitteet. Olen samaa mieltä siinä, että parannetaan sanamuotoa ajatellen kilpailukykyä, mutta tässä tekstissä kyllä pitäisi tulla selväksi, että alueet ovat hyvin erilaisessa asemassa suhteessa toisiinsa ja meidän pitäisi käyttää räätälöityjä toimenpiteitä ajatellen äh, tiettyjä alueita, koska emme voi muuten parantaa kilpailukykyä. Me emme voi äh, suhtautua kapealaisesti, eikä valmistelijakaan ole laatinut äh, lausuntoa kapealaisesti. Sosiaalirahasto ja kohesiopolitiikka, niiden väliset yhteydet, tätä kohtaa voin tukea, mutta ehkä minun tarkistukseni voitaisiin ottaa huomioon. Siinä puhutaan operatiivisesta integraatiosta, joka on käytännöllistä toimintaa Euroopan sosiaalirahaston eli sosiaalirahasto- ja kohesiopolitiikan välistä toimintaa. Ja sitten vielä nopeasti pari kysymystä, jotka tulivat esiin jo viimeksi. Ensinnäkin ehdollisuus. Se on kriittinen näkökohta. Olen samaa mieltä, samaa mieltä siinä, mitä kollega jo sanoivat, että emme voi käyttää tikkuna ehdollisuutta ajatellen keppiä ja porkkanaa pelkkänä keppinä. miten äh, ehdollisuus äh, sitä sovelletaan äh, kohesiopolitiikan tai muihin yhteisön politiikan aloihin. Meidän pitää kysyä tätäkin tammikuussa vielä komission jäseneltä. Ja aivan lopuksi vielä asia, joka mainitaan kaikissa mietinnöissä, mutta kestää kauan ennen kuin se tulee käytäntöön, eli täytäntöönpanon yksinkertaistaminen. Meidän täytyy yksinkertaistaa sitä, mutta minulla on sellainen vaikutelma, että joskus parlamentti, komissio ja neuvosto päätöksillään on ikään kuin ne tilkkutakin. ja sitten leikitään rikkinäistä puhelinta ja loppuviimeksi, kun tullaan viimeiseen kohtaan ketjussa, niin viesti on täysin vääristynyt ja kadonnut matkan varrella. Se on minun vaikutelmani tässäkin, koska me, meidän pitäisi yksinkertaistaa asioita ja sen sijaan ainoastaan lisäämme vain byrokratiaa. Meidän pitäisi pyrkiä yksinkertaistamaan vähemmän byrokratiaa ja äh, vähemmän äh, kallista täytäntöönpanoa. Olen tyytyväinen lausuntoon. Kiitoksia. Äh, François Alfonsi seuraavaksi. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Konstantse tästä työstä, yhteistyöstä, jota meillä on ollut. Pääkoodista monista kysymyksistä olemme samaa mieltä mielestäni kuitenkin pitäisi vahvistaa sitä, että emme hyväksy kohesiopolitiikan uuden kansallistamista tai sektoroimista, koska pitää sanoa, että tämä ei ole pelkästään tai tässä toimittaisiin aivan Lissabonin sopimusta vastaan. Se pitää näin sanoa, koska Lissabonin sopimus on ottanut alueellisen kohesion mukaan. Ja nyt sitten kyseenalaistettaisiin kohesiopolitiikka perustoiltaan, niin silloin kyllä mentäisiin sopimusta vastaan. Sen toinen asia on pakko sopeutua ei vain uusiin haasteisiin, mutta uudenlaiseen tilanteeseen myös. Ja komissari äsken puhui aivan uudesta realiteetista, nimittäin tällä hetkellä tavoite yksi koskee 120 miljoonaa e- eurooppalaista verrattuna 170 miljoonan aikaisempana kautena. Ja nyt sitten halutaan säilyttää budjetin taso. Luonnollinen johtopäätös, jonka päätöksentekijä voisi ottaa koskaan vähemmän kansalaisia, vähemmän alueita kohdistupolitiikassa, niin vähennetään budjettia. Mutta ei näin ole, koska käytännössä tapahtuu niin, että näiden myönteisten, myönteisten tulosten rinnalla on ollut tämä taloudellinen kriisi, joka on heikentänyt monia alueita. Monilla, moninaisia heikkouksia liittyy eri alueisiin ja Lissabonin sopimuksen mukaisesti pitää säilyttää sellainen tilanne, jossa taloudelliset vaikeudet eivät kärjisty alueissa. Ja jotta argumentoitaisiin sen puolesta säilytetään budjetti politiikassa, niin silloin pitää tarttua komissaarin ehdotukseen äh, tästä, tästä väliaikatavoitteesta. Siis tämän kautta todetaan, että kohdallisuuspolitiikan tarkoitus ei pääty 75 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Äh, jos puhutaan 75 siis, prosenttia Tiedetään, että se tarkoittaa köyhimpien kohdalla 200 tuota prosenttia, rikkaimpien kohdalla nämäkin erot ovat aivan liian suuria ja pitää mennä pie- vielä pidemmälle alueellisessa yhdentämisessä ja niin kuin sopimukset vaatimat. Ja sitten kun tämä välttämättömyys estää niin silloin me projisoimme politiikkaamme pitkällä aikavälillä ja silloin päästään tästä kirjanpitoansasta eroon, kun sanotaan, että on vähemmän kansalaisen, niin tarvitaan vähemmän varoja no, on vain hyvä, jos vähemmän ihmisiä on näissä, tässä tilanteessa, mutta kuitenkin pitäisi välttää nämä määrärahat, koska tavoitteena on paljon kunnianhimoisempi tulos kuin se, että päästään vain tästä kriittistä vaiheesta eteenpäin, niin kuin tilanne on ollut maissa, jotka hiljattain ovat liittyneet EU-hun. Sitten toinen perusasia, jota haluaisin korostaa, on, että on tärkeää saada enemmän määrärahoja enemmän tukea rajat ylittävään yhteistyöhön. Sen mainitaan tässä lausunnossa, mutta meistä mennään pitää mennä vähän pidemmälle ja sanoa, että tästä pitää tulla paljon korostetumpi tavoite kohesiopolitiikassa, koska juuri tätä kautta saadaan aikaan politiikkaa, joka selkeästi on Euroopassa politiikkaa. Joka vaikuttaa unen toimintaan ja näkyy jossakin. Ja sitten syntyy näitä makroalueita, hankkeita, mitä kehitetään samoin alueiden keskistä, yhteistyötä kehitetään. Kentää todellakin alkaa nyt tapahtua ja meidän pitää saada myös varoja tähän, jotta voidaan vastata kansallisten odotuksiin. Siitä olen samaa mieltä laatijan kanssa tästä seitsemän vuoden kestosta. Mielestäni to... Tietysti jos toimitaan demokraattisesti, ymmärrän kyllä nämä perusteet, jos toimitaan lyhyemmässä, lyhyempien ohjelmien kohdalla komissio valtaan viideksi vuotta vaikka, ja se haluaa vaikuttaa peruspolitiikkoihin, josta se on vastuussa, mutta tämän toimielin todellisuuden lisäksi on myös kentän konkreettinen todellisuus, enkä ymmärrä, miten viisivuotispolitiikkoja voidaan laatia. Sitten 5 plus 5 on ehkä keino kiertää tämä, mutta tämä taas tuntuu hiukan pitkältä. Jos ajatellaan vaikka, että tällä hetkellä sopimukset ovat peräisin 2007 vuodelta ennen kriisiä, nyt pitää odottaa sitten vuoteen 14, jotta voidaan muuttaa suuntaa nämä ovat varsin pitkiä aikajaksoja. Kohesiopolitiikassa 5 plus 5 on varsin pitkä aika, 25 vuottakin melkein niin kuin käytännössä, joten seitsemän vuosi on tosi hyvä. Ää, tietysti tämä on loogista, kun ajatellaan ohjelmo, ohjelmointia, mutta pitää ottaa huomioon uusi tilanne, uusi taloustilanne, maissa, jotka ovat läpikäyneet vakavaa talouskriisiä, niin kuin esitellen minullekin seitsemän vuotta, seitsemän vuotta on varsin tärkeä aikaraja. Samoin ryhmäni on samaa mieltä. Sitten, että seuraamuksia asetetaan hallitusten politiikan johdosta ja sitten tämä koskee määrärahoja, joita käytetään juuri alueisiin, jotka eivät ole mitenkään huonosti käyttäytyneet. Sovitaan ohjelmista ja tiedetään, mitä mitä on suunniteltu, sitä on hyötyä. Sitten kun sitä toteutetaan, niin siitä on hyötyä tälle alueelle ja koko Euroopalle. Ja sitten kuitenkin vedetään pois sama määrää, että silloin kyllä tietää, että mm, tilanne vaikeutuu. Sanktioiden kohdalla todellakin tehdään virhe ja tällaista voi hyväksyä. Tässä peruskommentit minulta. Ja jatkossakin olemme sitten yhteistyössä ja pohdimme, miten voimme sopia näistä eri ehdotuksista. Thank you very much. Kiitoksia ja sitten Markus Piper. Ja herzlichen Sydämelliset kiitokset, rouva puheenjohtaja, ja muutama rapsakka kommentti. Eli mm, olen 90 prosenttisesti samaa mieltä sen kanssa, mitä on sanottu. Olen erityisen tyytyväinen kohtaan viisi. Tässä mainitaan myös kasvutekijöitä 2020 strategiaan liittyen kuten infrastruktuurin tuki, ja että sitä pitäisi tukea kohesiopolitiikasta. Se on hyvä pointti, ja hyvä, että sitä mietinnössä sitä tuetaan. Ja sitten rahoituskauden pituuteen nähden ehkä pitää olla vähän itsekriittisiä ja kysyä, josko me hämmennämme ihmisiä tällä seitsemän vuoden kaudella. Kenties viisi plus viisi antaisi meille mahdollisuuden vähän luotettavampaan malliin. Jos me käyttäisimme 5 plus 5 mallia, saisimme lisää varmuutta kauden kakkososalle. Sekin taris, voisi tarjota meille mahdollisuuksia. Joten sen me voisimme jättää vaihtoehdot avoimiksi ja sitten saada vähän neuvoja siitä, miltä tilanne näyttäisi. Joten Kertan että ei lyödä lukkoon seitsemän vuotta tässä ja tämä tilanne avoimeksi. Ja lopuksi, en ole varma ymmärränkö kaikkia kollegoita, jotka ovat sitä mieltä, että rahaa ei pitäisi puuttua. Vapkauskriteeri toteuttamisen yhteydessä. Tilintarkastustuomioistuin viittaa aina samoihin maihin komission kanssa keskustelta me tiedämme paremmin, mistä on kysymys. Voimmeko jatkaa samalla tavalla niiden maiden kanssa, jotka jatkuvasti rikkovat vakauspaketin ehtoja joskus ihan aikomuksellisesti? Saavatko ne pitää kohdisia rahaa? Emme mä voi sanoa niin, koska väärinkäytökset ovat eniten keskittyneet näihin maihin. Finden, äh, die auf diese besondere Problematik eingeht. Ich möchte... Eli meidän täytyy keskittyä tähän erityisongelmaan. Emme halua käyttää koheesiorahoja isompana keppinä tässä yhteydessä, mutta jotenkin meidän pitäisi tähän asiaan viitata ja löytää jonkinlainen ratkaisu. Joachim Zeller. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, wenn Markus Kiitoksia puheenjohtaja. Niin 90 prosenttia, minä sanoisin 98 prosenttia ennemminkin. Olen hyvin kiitollinen eh, siitä, että eh, hänen lausunnossaan eh, koheesiopolitiikkaa on käsitelty hyvin kompaktisti. Minun mielestäni pitäisi sanoa hyvin selvästi tämä ymmärtää selvästi. Tähän mennessä keskustelut ovat olleet muodollisia ja teoreettisia, mutta nyt ei ole aika olla teoreettinen ja muodollinen, vaan meidän täytyy nyt täyttää aukot ajatuksillamme. Kohesiopolitiikka on pääpilareita EU:ssa ja se on jatkossakin sitä. Nyt tammikuusta alkaen poliittisia haasteita käsittelevä valiokunta alkaa puhua nyt käytännön tasolla, joten erittäin hyvä lausunto. Sanoisin tässä yhteydessä vain, että ne, joiden pitää tehdä töitä rakennerahastojen parissa – heidän mielestään seitsemän vuotta on hyödyllinen eh, pituus ja aikajänne. Meidän ei pitäisi alkaa liikaa kokeilemaan erilaisia kausia. Ymmärrän, ymmärrän kyllä, että jaetaan nämä aikajaksot ja käsitellään eri politiikan aloja eri tavoin, mutta tässä eh, kehottaisi varovaisuuteen. Kohesiopolitiikka yleensä ottaen on sellainen, että meillä on keskusteluissa tietty trendi. Toisaalta halutaan nämä uudelleen kansallistaa tiettyjä alueita ja toisaalta taas tehdä alakohtaiseksi tiettyjä alueita. Minä en ole niinkään vakuuttunut siitä, että me tarvitsemme lisää yhteisöpolitiikkaa, emmekä vähemmän. Minun mielestäni johdonmukaisin keino päästä lähentymiseen on kohesiopolitiikka. Useat puhuvat äh, EU 2020 strategiasta nyt äh, ja täällä parlamentissa käymme tätä keskustelua ja me keskustelemme komission kanssa, mutta en usko, että äh, tämä keskustelu on laajalti levinnyt suurelle yleisölle, mutta ajatuksista tulee todellisuutta vasta kun massat kuulevat ne. Ja EU 2020 onnistuu ainoastaan, jos alueilla se omaksutaan, mutta sen pitää ensin päästä tuonne alueille. Meillä on, me olemme keskustelleet komissaarin kanssa ja on tärkeää, että me pääsemme läpi kansallisten rajojen läpi. Puhutaan helposti niistä, jotka käyttävät varoja väärin. Usein niitä käytetään tehottomasti ja usein hallitukset eivät ole riittävästi mukana, joten meillä on paljonkin, paljonkin keinoja parantaa tätä asiantilaa. Totta kai kaikki omassa maassansa meidän pitäisi pistää asiat kuntoon ensin. Kiitoksia kovasti tästä lausunnosta. En usko, että meidän pitää kovinkaan pitkälle laajentaa tätä keskustelua. Meidän pitäisi pitäytyä prioriteeteissa ja e, sen jälkeen muut jäsenet voivat puhua kohesiopolitiikan puolesta. Kiitos. Kiitos ja uh, Thank you. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ensiksi kommentti kollegalle, joka on lähtenyt. Hän sanoi, että koki, että puheenjohtaja syrjii jäseniä, joka ei, jotka ovat saaneet puheenvuoroa. Minä en saanut puheenvuoroa, mutta en hyväksy hänen kommenttiaan. Kun puhuja on kymmenen aikaa viisi minuuttia puheenjohtajalla täytyy olla mahdollisuus valita puheenjohtajan On epäreilua syyttää puheenjohtajan syrjinnästä. Toisekseen, mitä aikatauluun tulee? Minä en oikein tykkää tästä äh, viidestä plus viidestä. Voidaan puhua vaikka sitten seitsemän plus kolmesta, jos haluaa jakaa tämän kahden mandaatin yli. Tätä nyt on palloteltu jonkun aikaa. Meidän täytyy tehdä päätös ja saada asia pöydältä ja ryhtyä bisnekseen. Niin tällä hetkellä preferenssini on seitsemän vuotta pikemminkin kuin viisi. Ja viimeiseksi haluaisin sanoa, että Thomas mainitsi tämän. Kysymys yksinkertaistamisessa on ratkaiseva. Liikaa aikaa, rahaa ja ponnisteluja menee prosesseihin ja liian vähän tuloksiin. Erityisesti lama-aikana meidän täytyy painottaa tuloksia, hoitaa homma nähdä tulokset, nähdä talouskehitystä, työpaikan luomisia, infrastruktuuria luotua. Ja yksinkertaistaminen on se, mitä ihmiset haluavat kautta Euroopan unionin. Ja jos me onnistumme tekemään jotain asialle, niin olemme menestyksekkäämpiä. Thank you, Olci Vlasak. Kiitoksia sitten Vlasak. Děkuji za slovo. Chtěl bych říci, že... Kiitoksia. Minun mielestäni tämä lausunto on hyvä lisä yleiseen lähestymistapaamme kohesiopolitiikassa ja minun täytyy sanoa, että olen samaa mieltä tekstistä, 96 prosenttisesti siis arvostan kovasti valmistelijan työtä. Haluaisin korostaa yhtä asiaa. Meidän täytyy edistää yhteistyötä eri yksittäisen, yksittäisten hankkeiden kesken. Hankkeiden joita rahoitetaan eri rahastoista, ja meidän pitää seurata, miten ne liittyvät toisiinsa. Harjoittaa seurantaa, se on erittäin tärkeää. Ja haluaisin korostaa, mitä herra Kelly sanoi. Meidän pitää keskittyä tuloksiin. ja varmistaa tuloksellinen raha, rahan käyttö. Se on äärimmäisen tärkeää, koska varsin usein me muutamme sääntöjä hankkeiden elinaikana, siksi meidän pitää olla paljon joustavampia. Toisaalta mielestäni ei ole tärkeää, pidämmekö tätä mitä me olemme tästä tilanteesta eu Mielestäni ei pidä lisätä varojen määrää. Meidän pitää keskittyä talouden elpymiseen. Ja meidän pitää rahoittaa tulevaisuuden kasvua. Jälleen kerran haluaisin tarttua tähän kumppanuusaloitteeseen. Enkä tarkoita alueiden ja kansallisen tason välistä yhteistyötä, vaan korostaisin kuntatasoa. Meidän pitää korostaa, että kaikki nämä kysymykset koskevat myös kaikkein alinta julkishallinnon tasoa, mistä siellä puhutaan. Tätä kautta voidaan edistää tuloksellisuutta. Sitten viimeinen kommentti taitaa koskea artiklaa 18. Tässä te korostatte, että on hyvä idea lisätä varoja yhteistyön edistämiselle. En ole tästä samaa mieltä, koska projektit, joita rahoitetaan EUn sosiaalirahastosta, siis tällaisia äh, pehmeitä hankkeita, ja erittäin Tietyt hankkeet käyttävät paljon rahaa mainontaan. Se on erittäin kallista ja mielestäni meidän pitäisi käyttää näitä varoja muihin käytännön toimiin. Ja pitä, pitäisi todellakin katsoa, miten varoja käytetään ja mihin sitä käytetään. Kiitos. Kiitoksia, Josif Matula. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă alătur și eu felicitărilor pentru doamna raportare. Kiitos, haluaisin onnitella e- esittelijää. Me olemme kaikki 90 prosenttisesti samaa mieltä mietintönne kanssa. Minä olen oikein iloinen monista ideoista, joita tässä on jo esitelty, ja painottaa muutamaa asiaa. Eli seuraavaa. Eli tämä alueellinen, alueellinen sopimus, tästä puhumme kohesiosopimuksen yhteydessä. Siinä täytyy pitää huolta, että me emme haittaa sel- pahenna sellaisia ongelmia, jotka jo tunnemme. Kohesiopolitiikka on yksi EUn menestyksekkäimpiä politiikka-alueita, eli toivokaamme, toivokaa, että tämä menestys jatkuu kun puhumme läheisyysperiaatteesta ja, ja kun puhumme siitä, että kaikkien toimijoiden pitää täyttää tehtävänsä valtiosta kuntiin, niin mistä on kysymys? Meidän täytyy ta- säilyttää tasapaino kaupunkien, suurkaupunkien, pienempien kaupunkien ja maaseudun välillä. Täytyy tunnustaa suurten taajamien merkitys. Ne ovat teollisen kasvun puoleja. Jos puhumme näistä 44 alueesta, jotka kattavat 155 miljoonaa asukasta, niin täytyy ymmärtää, että niiden ongelmat ovat erilaisia kuin pienten maaseutukaupunkeja. Eli joka tilanteeseen täytyy löytää hyvä ratkaisu jotta säilytämme makrotasolla tasapainoon suurkaupunkien, pienempien kaupunkien ja maaseudun välillä. Yhdyn siihen, mitä kollegat ovat sanoneet. Nyt me ehdotamme sanktioita ja, ja rajoittavia ehtoja, uusia sääntöjä. Mutta rinnakkaisesti näiden aloitteiden kanssa täytyy pyrkiä menettelyiden, y, yksin, menettelyiden yksinkertaistamiseen rahaston varojen käytössä. Muuten me murramme sen tasapainon, joka on taannut kohesiorahaston menestyksen. Ja mitä tulee EU-varojen väärinkäyttöön, tässäkin olen samaa mieltä sen kanssa, mitä täällä on sanottu. Ja mitä sitten tulee menoihin, minusta olisi hyvä, jos jonkun aikaa, jos tämä kahden lisävuoden sääntö säilytettäisiin, eli kaksi plus n vuotta. Meidän täytyy helpottaa niiden maiden elämää, jotka haluavat soveltaa aluepolitiikkaa. Monika Smolkova. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää tästä tehdystä työstä. Haluaisin kiittää kollegaani Konstantsia ja yhteenvetona sanoisin, että jos me haluamme nähdä EU 2020 strategian onnistuvan, meidän pitäisi nähdä mm, se, että voidaan parantaa tämän lausunnon kautta näistä yhtäkään mm, kohtaa ei voida poistaa. Kohta kymmenen on erityisen tärkeä. Menestyksekäs koheesiopolitiikka tarvitsee rahoitusvälineitä eikä niitä missä nimessä saa vähentää tai leikata äh, alemmalle tasolle kuin tällä tukikaudella. Tässä komission jäsen mainitsi, että jos leikkauksia tulee, se, äh, sillä on vaikutukset kaikkiin maihin, <clears throat> mutta on eroja äh, että äh, viedään varoja tältä alueelta, jolla on vähimmäispalkka 123 euroa tai sitten 1600 euroa. Sellaisia äh, alueita EU:ssa on. Ja me olemme äh, budjettin hyväksyntäprosessin äh, keskellä. Nyt on päästy sopimukseen mm, parlamentin ja komission kesken, mutta neuvosto, neuvoston kanssa ei vielä budjetista tuli poliittinen kiistakapula Jäsenvaltioiden pitäisi siis huomata, että jos rahoitusvälineitä ei ole tarpeeksi, niin kaikista köyhimmät maat kärsivät eniten. 2020 strategia ajatellen uskoisin, että seitsemän vuotta on paras kausi. Silvia Koni. Sophie, I'm using your, your name. Sophie, anteeksi en, äh, minä, minä tarkoitan Sofi, vaikka sanoin Silvio. Kyllä Sofi tarkoittaa viisautta ja kyllä se sopii minulle hyvin, joten pidän kyllä mielelläni tällaista tunnusta kiinni. Kiitos puheenjohtaja. Ensin äh, haluan onnitella tästä työstä, niin kuin muutkin ovat tehneet, mutta todellakin Rova Kreelin työ on äärimmäisen laadukasta, enkä halunnut toistaa kaikkea sanottua mitä tulee kauteen, haluaisin sanoa, että toisaalta olen samaa mieltä Markus Piperin ja herra Alfonsin kannoista. Siis 5 plus 5 ajatus voi tuntua aivan sopivalta jaksolta, koska se on yhteydessä Euroopan parlamentin ja komission toimikausiin. Mutta vain jos tehdään, voidaan tehdä muutoksia tämän pitkän kauden aikana. Lyhyesti selittäisin. Tämä tämänhetkinen ohjelmakausi 2007-2013 ja asetus tätä varten laadittiin 2005. Nyt on niin, että 2005 taloudellinen suhdanne oli aivan eri kuin tällä hetkellä. Ja kun tämä o, tästä ohjelmasta päätettiin, me kaikki emme voineet kuvitellakaan, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia tämän päivän kriisistä keskivaiheessa saattaa syntyä. Ja mielestäni olisikin kiinnostavaa, jos me voisimme sopeuttaa kohesio- aluepolitiikan asetusta ottaen huomioon muuttuvat suhdanteet. Tässä minun kantani 5 plus 5 kyllä sillä ehdolla, että voidaan sitten muuttaa asetusta. Kiitos. Mm-hmm. E- Elioro, Oui, euh, merci. Kiitos. Minäkin haluaisin alleviivata Rava Kreilin työn laatua. Ihan yksinkertainen kommentti. Minusta mietintä voisi olla mahdollisuus täsmentää jotakin politiikkoja. Lissabonin sopimuksen mukaan EU pitää edistää alueellista kohesiota ja solidaarisuutta. Samaan aikaan alueet pannaan kilpailemaan varojen saamisesta. Tässä on jonkinlaista monimielisyyttä kilpailun ja kohesion välillä. Eikö nyt olisi oikea aika määritellä paremmin se, mitä alueellinen kohesio tarkoittaa? Eikö sitä voisi täsmentää niin, että ää, tämä monimielisyys kilpailun, kohesion ja solidaarisuuden kesken häviäisi. Siinä simppeli kommenttini. Thank you. Kiitoksia. Nyt me äh, pääsimme puhujalistan loppuun. Äh, niin, Elisa Schröter, halusit vielä puhua. Olkaa hyvä. No, dass ich, äh, mich, äh, dass ich nicht wollte, sondern ich wurde auch... Äh, niin, en välttämättä äh, halunnut äh, puhua, mutta äh, niin, minä olin siellä listalla. Niinpä minä haluaisin äh, pitää oman puheenvuoroni. Pari seikkaa. Minä olen seurannut suuren valiokunnassa myös keskustelua ja minusta vaikuttaa siltä, että mm, kaksi valiokuntaa elävät omassa maailmassaan ja ainoa mahdollisuus konfrontaatioon on se, että kaksi ryhmä, joilla on eri näkemykset, vastakkain. Me emme pääse eteenpäin, ellemme saa sovittua näistä perusasioista. Minä olen sanonut suurevaliokunnassa, etten voi edes kuvitella, että parlamentti äänestäisi ainoastaan viiden vuoden koesiopolitiikan puolesta. Kaikki tietävät, mitä se tarkoittaa kentällä. Ja sitten toisaalta taas on demokraattista tahtoa ajatellen lainsäädäntökautta ja budjettikautta. Nyt on aika lähestyä toisiaan ja me olemme todellakin nyt hyvin lähellä, joten täytyy löytyä ratkaisu ja minun mielestäni kolmanneksen ratkaisu, tai se on kolme neljännestä enemmän kuin kolmannessa. Se on absurdi seitsemän vuotta osalle ja sitten viisi muille. Meidän pitää löytää kompromissi. Suuren valiokunnassa sanottiin, että ei tarvitse tässä mitään rinnakkaisen suhtautumistapaa, mutta mutta eh, valiokunnassa ollaan eri kannalla kuin täällä. Niinpä haluaisin, että puheenjohtaja miettii, miten ratkaistaan tämä ongelma. Meillä on sama ongelma myös ajatellen kohesiopolitiikan jakoa. Me olemme sanoneet täällä hyvin selvästi, se on parlamentin päätöskin, meidän päätöslauselmamme marraskuussa tai lokakuun lopussa. Siinä sanotaan aivan selvästi, että kohesiopolitiikka se pitää säilyttää yhteisön politiikkana. Niinpä. Tällä tavoin voimme varmistua siitä, että 2020 strategiaa toteutetaan. Me emme voi jatkaa näitä rinnakkaiskeskusteluja. Meidän täytyy kiirehtiä täällä, jotta saadaan selkeä kuva. Muuten ulkopuolelle annamme aivan sekavan kuvan. Joka tapauksessa pitää kiirehtiä, muuten aika loppuu kesken. Ja niinpä pyytäisin Konstantsilta, että tämä vaikea kohta tosiaankin saisi saitun huomioon keskusteluissa. Mutta tässä pitää olla muotoilu paljon voimakkaampi. Tämä ei ole mikään vaihtoehto, vaan se ei toimi. Emme voi edes ajatella tällaista. Hyvin selkeä sanainen pitää olla. Ja lisäksi voisimme jossakin vaiheessa keskustella ehkäpä vaikka vain kaksi valtuuskuntaa keskenään äh, näiden äh, valiokuntien kesken. Äh, jos me teemme rinnakkain työtä, niin sitten jossain vaiheessa törmätään yhteen. Kiitos. Konstanze. Kiitos. Ja sitten Konstanze. Ja ganz herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset myös monista ehdotuksista. Pyrin tehdä tarkistuksia johonkin kohtiin, joita täällä on mainittu. En ollut ymmärtänyt, että tässä on niinkin kiistanalaisia kysymyksiä, mutta ehkä voisin tehdä selkeäksi asian, mitä tulee suunnittelujaksoon. Minä sanoin, että, että seitsemän vuotta on minusta hyvä, mutta 5 plus 5 voisi olla myöskin mahdollinen. Mutta minusta ei ole mahdollista mennä alle seitsemän. Enpä tiedä, miten, mikä olisi tulla sitten, jos nämä kaksi vaihtoehtoa tulisi vastakkain. Voi olla, että 50-50 prosenttia ja voisi olla jakautumaan. Sitten kysymys demokratiasta. Voisinpa ihan suoraan kysyä, kannattaako tämä demokratiakysymystä niin paljon painottaa, koska ei tämä vaaleihin liittyen niin tärkeä ole, koska äänestysaste ei ole kauhean korkea ollut. On vaarallista ajatella, jos jos tämä rahoitus olisi paljon kysymys. En tiedä, kiinnostaako se ihmisiä. Jos me edistämme asiaa näin päin, ehkäpä demokratia kärsisi. Joten substanssista voi varsinaisesti puhua vaalikausien välillä silloin, kun ei käydä vaalikampanjaa. Olen riittävän demokraattin ymmärtääkseni, että, että seitsemän vuotta voi olla vähemmistökanta. Mutta demokratiasta voi puhua liittyen tuohon suunnittelukauteen, mutta en tule kirjoittamaan tällaista kantaa mietintööni. Ehkä me tästä pitäisi keskustella yhdessä suuren valikunnan kanssa tulen antamaan herra Trigolle mietintöluonnoksen ensi viikolla, koska minulla, minä kyllä haluaisin hänet mukaan. Koska totta kai asiasta tullaan vielä äänestämään. Mutta olisi hyvä, jos me, meidän kantoja ei tarkkaislaadista lausuntoina, vaan otettaisiin huomioon myöskin substanssi, mutta en tiedä, miten tässä onnistuisimme. Sitten rangaistukset. Olen tarkastellut kohesiopolitiikkaa ja kohesiopolitiikkaan suhdetta rangaistuksen sinne määrin, kun vakaussopimusta ei ole noudettu. Olen sitä mieltä, jos väärinkäytöksiä on, petokset ovat petoksia, ja silloin pitää rankaista. Totta kai vain tiukentaa äh, muotoilla väärinkäyttö, väärinkäyttö ja petokset ovat petoksia, mutta silti sitä ne juuri ovat. Ehkä pitää tehdä selväksi, että kaikki alueet pitää saada mukaan ja eniten eniten tarpeessa olevat alueet juuri eniten tukea tarvitsevat ja sitten niiden pitää olla mukana. Ehkäpä alueet, jotka eivät näihin kahteen apukategoriaan kuulu, ehkä nekin jotain tukea tarvitsevat. Olen samaa mieltä Hannin kanssa siitä, että en tiedä ollaanko nyt siirtymäkaudella vai – vai onko uusi aika alkamassa? En tiedä, pitäisikö tästä mitään lausunnassa mainita. On ehkä vaikea sanoa, kumman tyyppinen poliittinen tilanne on. Mutta odottaisin tarkistuksia ja sitten katsotaan, mitä tekstiä pitäisi laittaa. Kiitos yhteistyöstä. Kiitoksia kovasti. Nyt meidän täytyy ainoastaan päättää tänään määräaikatarkistuksille. tarkistuksille koska asia on niin äh, tärkeä, niin äh, ehdottaisin, että annamme aikaa 16. Äh, joulukuuta kello 18 asti tarkistuksille. Meidän täytyy äänestää niissä Niin, puheenjohtaja, kollegat tietävät kyllä, mitä he haluavat, eh, ja varmasti he voivat antaa eh, nämä ajatuksensa minulle kolmena, kolmen päivän sisään. Eh, meidän täytyy valmistella kuitenkin nämä asiat. Meidän täytyy odottaa kieliversioita kuitenkin tammikuulle. Ja minun tietääkseni 14. kello 14. kello 18 olisi hyvä ajatus. Eli tiistai. Hyvät kollegat, nyt on ehdotettu, Konstant Skrell ehdotti, että olisi lisää aikaa. Se olisi, määräaika olisi 14. päivä joulukuuta eli tiistai kello 18. Siis tiistai kello 18. Se päätettiin siis ja voimme siirtyä kohtaan neljä esityslistalla. Asiantuntijamme ovat täällä ja sanoisin, että viime regivaliokunnassa kutsuttiin asiantuntijoita paikalle esittämään rakennerahastojen yleishyödyllisten palvelujen väliset suhteet. Massimo Florio on täällä asiantuntijana, joten annan hänelle heti puheenvuoron, jotta hän voi esitellä tämän tutkimuksen. Thank you, Madam Chair. It is a privilege. Kiitoksia puheenjohtaja. On etu saada present this Tämä tutkimus. You can read the... Te voitte lukea otsikon kahdellakin tavalla. Tavallaan tällaisena eh, lisäyksenä, että on suhde rakennerahastojen ja yleisöllisten palveluiden välillä tai Border service delivery. tai sitten Tähän voidaan kyllä liittää tietysti kysymysmerkkikin, onnistuuko näitä, saadaanko palveluita. Joko Euroopan tasolla tämä suhde toimii. Ja me yritämme sitten antaa teille hiukan kuvaa johtopäätöksistä, tuloksista ja myös suosituksistamme. Tämä tutkimus laadittiin kansainvälisen tutkija, kansainvälisessä tutki, tutkijaryhmässä Milanon yliopistossa. Mukana oli myös Liesin yliopisto, samoin Milanlainen teollisuussuhteiden tutkiva keskus ja julkisen politiikan tutkimuskeskus Vilnasta. Ja näihin kokouksiin. Täällä on mukana myös kollegoini Barbara Sack ja Silvio, Silvio Vignetti ja haluaisin myös käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kertoa, että meillä oli erittäin hyvä suhde kohesiopolitiikan virkamiehen Ivana Katsarovan ja Esther Klamerin. mietinnön, anteeksi, tutkimuksen ja raportin sisällöstä. Tässä on kaksikin tavoitetta. Ensinnä halutaan antaa yksityiskohtainen kriittinen analyysi keskustelu koskee yleisöllisiä palveluita. Me päätimme jossakin vaiheessa käyttää puhua yleisöllisistä palveluista, johon liittyy tällainen e-sulkeissa, joka tarkoittaa taloudellisia taloudellista aspektia. Minun täytyy henkilökohtaisesti sanoa, että rajat yleisöllisten palveluiden ja taloudellisten yleisöllisten palveluiden välillä tämä ei oikeastaan tämä rajaveto minusta aina ole ihan järkevää. Ja viittaan yleisöllisiin palveluihin laajana luokkana – ja yleishyödyllisen palvelun sisältö ja miten se vaikuttaa kohesiopolitiikkaan tai on sen kannalta katsottuna relevanttia, niin tämä suhde voidaan nähdä eri tavoin. Yksi tapa on tarkastella yleistä palvelu, palvelujen saantia Tämä on sosiaalinen, taloudellinen rahoituksen ulottuvuus asiassa. Ja sitten toinen aspekti liittyy palveluiden laatuun. Ja kolmas se, miten suojellaan kuluttajia ja käyttäjiä. Joten tavallaan erilaiset EU-politiikat tulevat mukaan tähän käsitteeseen. Ja tässä on vain esimerkkejä hiljattaisesta kartoitustutkimuksesta, joita CEP on tehnyt. Tässä käsitellään, mitä pidämme tällaisena yleisöllisen palveluna. Ja niin kuin te näette, käsite on todella laaja. Siinä on verkko, hyöty, julkishallinnon palvelut, koulutus, sosiaalipalvelut, terveys, urheilu, sosiaalikulttuuriset palvelut ja muut. Meidän tutkimukseemme liittyy kaksi ulottuvuutta. Ensinnä makroulottuvuus ja toisaalta sitten mikropuoli. Jotta oltaisiin varmoja siitä, että ainakin kerran avaatte tämän raportin, sehän on aika paksulla ja paperia, joten en ole varma, että tulette sitä alusta loppuun lukemaan. Mutta jotta olisi nyt varma siitä, että ainakin vilkaisitte sitä, niin aloitankin jostakin, jota en mainitse sitten enää jatkossa. Jos menette sivulle 113, sieltä löytyy kartta, jossa on luettelo 27 hankkeesta. By the structural funds, rakennerahasto tukee. Yksi koskee jokaista valtiota, ja yksi per valtio tässä. Voitte saada hiukan kuvaa siitä, kuinka rahaa oikeastaan käytetään rakennerahastojen kohdalla, yleisöllisten palveluiden kohdalla. Me olemme ottaneet mukaan tähän otokseen tällaisen joitakin isoja hankkeita ja merkittäviä hankkeita. Ja vain esimerkki yhdestä 27 projektista, niin otan esille yhden hankkeen, joka liittyy toiseen osaan rajat ylittävä yhteistyö, toisen osan otsakkeessa. Ja aina kun puhutaan rajatulta yhteistyöstä, niin silloin ajattelee jotakin raskasta, niin kuin rautatieinfrastruktuuri tai kaasuputkea, mutta kun katsotaan hankkeita, jotka mainitaan sivulla 147 tässä raportissa, Baltian e-terveyshanke. Tässä on mukana sairaalaverkosto Virossa, Liettuassa, Ruotsissa, Norjassa. Ja nämä sairaalat vaihtavat sitten keskenään informaatiota 152 of the Ultraääni ja röntgen tietoja. Ja te voitte nähdä tällaista pilottihanketta, jotka liittyvät tähän raporttiin. Ja siellä, siinä sitten eri sairaalat Tallinnassa, Vilnassa, Tanskassa vaihtavat sähköisesti tietoja röntgenanalyyseista, jotta ratkaisevat kapasiteettiongelman tanskalaisessa sairaalassa äh, Fyynenillä. Ja näin nämä pätevät lääkärit sitten Virossa ja Liettossa voivat auttaa. Tämä on loistoesimerkki siitä, mitä aika pienessä skaalassa voidaan saavuttaa, kun harjoitetaan rajat ylittävää yhteistyötä rakennerahastotoiminnan yhteydessä. Sitten yleisemmälle tasolle, makrotasolle. Aloittaisin asiasta, joka teistä on todennäköisesti järkevää, mutta silti olen sitä mieltä, että sitä kannattaa vielä korostaa. Ja se on seikasta, siitä seikasta, että yleishyödylliset palvelut ovat olennainen osa eurooppalaista yhteiskuntamallia. Eurooppalainen yhteiskuntamalli itse asiassa perustuu sille, että kansalaisilla – on mahdollisuus tulo, tuloista riippumatta, sijainnista asutuksesta riippumatta, heillä on oikeus hyvin yleishyödyllisiin palveluihin. Ja Nyt kun on käyty Euroopan tasosta keskustelua, muista edellisen vihreitä ja valkoisia kirjoja, niin kirjoja asiasta, mutta silti on järkyttävää tai shokeraavaa tavallaan nähdä, kuinka vähän, kuinka rajoittunutta integraatio yleisöllisen keskustelun EU-tasolla ja aluepolitiikan välillä on tai kun keskustellaan aluepolitiikasta. Tämä on kyllä todella järisyttävää, koska monet investointihankkeet, joita rahoitetaan rakennerahastoista, ne, monet liittyvät niistä, niistä liittyvät yleisöllisiin palveluihin niin, että useimmiten kun ne regio pääosasto tekee työtä näiden asioiden parissa ja niillä on kuitenkin aivan erilainen lähestymistapa tavallaan kuin niiden ihmisten kohdalla, jotka tekevät työtä sisämarkkinapääosastossa. Siis nämä kaksi osaa EU-politiikasta, sisämarkkinakysymykset ja politiikat, joilla tuetaan alueellista kehitystä, niin itse asiassa näitä kahta asiaa ei ole hyvin integroitu toisiinsa. Ja tässä tutkimuksessa me ehdotammekin, että niiden pitäisi olla koska vieläkin on valtaisia puitteita, puutteita yleisöllisten palveluiden tarjonnassa ja saannissa Euroopassa kautta Euroopan. Aivan erityisen totta tämä on uusimmissa jäsenvaltioissa. Mutta ei ole kyse pelkästään niistä. Jos vertaamme palvelun tar- palvelun tarjoamisen määrää terveydessä, koulutuksessa, uusiutuvan energian käytössä, monissa muissa kysymyksissä tässä luettelossa, kun verrataan tilannetta Pohjoismaiden tai pohjoisimpien jäsenvaltioiden ja joidenkin eteläisimpien mm, alueiden välillä jopa vanhojen 15 jäsenvaltion kesken, niin kyllä erot ovat aika dramaattisia. Nämä erot selvästi haastavat mahdollisuuden lähentää talouksia, kansantalouksiamme toisiinsa. Tässä että mm, yksi näistä hankkeista, joita olemme toteuttaneet, koskee äh, sitä, että rahoitetaan laajakaista yhteyksiä vuoristoalueille. Meidän esimerkissämme esimerkki maailma oli Kreikka. Jos todella haluaa alueellista yhteistyötä ilman, että ihmisiä siirretään paikasta toiseen, niin kohtuullinen vaihtoehto tässä toimia on tiedonsiirto, mutta tietoa pitää siirtää nopeasti. Siksi tarvitaan laajakasta yhteyksiä silloinkin, kun markkinat eivät pysty tarjoamaan kyseistä infrastruktuuria kun ne pyrkivät lyhyen aikavälin voittoihin. Tulee sosiaalipalveluihin. Erot ovat tässäkin merkittäviä, mutta on kyllä kiintoisaa, että toisin kuin televiestintäkysymyksissä tässä erot eivät oikeastaan tarkoita 15 vanhaa ja uusia jäsenvaltioita, vaan erot löytyvät jopa 15 vanhan jäsenvaltioiden keskeltä. Ja mitä tulee ympäristöpalveluihin, tämä on oma luokkansa yleishyödyllisiä palveluita. Siinä on myös valtaisia eroja. Mitä tulee mm, jätevesihuoltoon ja muiden jätteiden huoltoon, tämä kestävä energian käyttö on toinen esimerkki. On todellakin kiinnostavaa. Tämä myös komissaari tänä aamuna mainitsi Ajattelemme tässä vuotta 2020 tavoitteita ja yksi osa näistä tavoitteista liittyy kestävään energiahuoltoon. Ja kuinka heikko suhde vieläkin löytyy ohjelman, ohjelmien laadinnan alueellisesti katsoen ja eurooppalaisen näkemyksen välillä, jolla pyritään tähän 2020 tavoitteisiin. Ja en olisi yhtään hämmästynyt, jos seuraavan kymmenen vuoden aikana emme pysty saamaan yhteen näitä kahta politiikan eri laitaa, niin kuin on tapahtunut vaikka tutkimuksessa ja kehityksessä, niin silloin ei saada sitten näitä tuloksiakaan aikaan, koska jos käytetään vain sääntelypolitiikkaa toisaalla, niin kuin energiamarkkinoiden yhteydessä, ja toisaalta rakennerahastojen kohdalla ilman, että selkeästi koordinoidaan asioita, niin tuskin se ei juurikaan auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Kuitenkin tavoitteet ovat varsin kunnianhimoista tässä EU 2020 strategiassa. Tässä on kartta. Ikävä kyllä. kalvot eivät ole, ole tässä, värit eivät ole oikeat. Jos katsotaan itse raporttia, pyydän Silviä tässä vieressä hiukan auttamaan tämän sivun. Tai sitten te voitte löytää, teillä on kopio näistä kuvista, joita näytän. Siinä väärit ovat ihan paikallaan. No hyvä. Tämä on yksi tapa antaa synteettinen kuva eroista, mitä tulee yleisöllisten palveluiden tarjontaan ja saantiin Euroopassa. Tässä kootaan yhteen joitakin mainitsemista ne asioista, kuten televiestintä, liikenne, sosiaaliset infrastruktuurit ja näette vihreät alueet ja keltaiset alueet. Ja sitten jos on punaista ja oranssia, Punainen ja oranssi on todella hälyttävä taso tai tavallaan tällainen varhainen varoitus näistä eroista. Oikeat väärit löydätte tässä näissä kopioissa. Tämä koskee ympäristöä ja energiasektoria. Ja siitäkin löytyy sitten hyvä tieto. Mitä sitten kuinka yleisölliset palvelut saavat tukea rakennerahastoista. Tässä on yritys koota yhteen kaksi erilaista tietolähdettä. Toisaalta tietoa rakennerahastoista ja sitten taas tietoa yleisöllisten palveluiden tarpeesta kansallisesti ja alueellisesti. Ähm. Tässä puhutaan maakohtaisista varoista, joita on saatu rahastoista aikaisemmalla ja tällä ohjelmakaudella. Ja te voitte nähdä, että keskimäärin noin 60-70 prosenttia rakennerahoista on myönnetty yleishyödyllisiin palveluihin uusissa jäsenvaltioissa, kun taas prosenttiosuus on paljon vähäisempi joissakin 15 vanhemmasta, vanhemmassa jäsenvaltiossa. Mutta on varsin kiitoisia eroja, kiinnostavia eroja. Esimerkiksi näette, että Ranska käyttää rakennerahastosta varoja paljon enemmän yleisöllisempiin palveluihin kuin esimerkiksi yhdistynyt kuningaskunta. Sitten jatkossa mm, on tällä, en eri, eroteltu tämä tieto sektoreittain. Ja tässäkin tulee selväksi, että jotkut maat ovat päättäneet strategioissaan panostaa joihinkin prioriteetteihin. Ne ovat päättäneet saavuttaa tuloksia ja välttäneet sen, että rahoja käytetään kaikkiin eri yleisöllisiin palveluihin. Ne ovat päättäneet siis keskittää rahoituksen ja toiminnan tiettyihin sektoreihin. Tässä on tietoa televiestinnästä ja sosiaalista, sosiaalisesta infrastruktuurista, ympäristöstä ja energiasta. Tämä on miljoonissa euroissa, mutta ehkä olisi kiinnostavaa, ja jotakin tietoakin tästä löytyy raportissa, että asia tarkasteltaisiin euro per capita pohjalta, jotta ymmärrettäisiin, ymmärrettäisiin mitä prioriteetteja jäsenvaltiot ovat valinneet. Tässä liikenne vie suuren osan rakennerahastoista. Ja osa varoista, joita menee rajat ylittävään yhteistyöhön ensisijaisesti näissä viidessä laajassa osassa rakennerahastojen käyttöä. Ja kuten te näette, tällä ohjelmakaudella todellakin on tapahtunut lisäystä rakennerahaston käytössä rajat ylittävässä yhteistyössä. Näyttää selvältä näiden todisteiden pohjalta, että tarpeet ovat olemassa. Rakennerahastot yrittävät vastata tarpeisiin, mutta kysymys kuuluu, kuinka onnistuneesti rakennerahastot ovat, ovat todellakin pystyneet täyttämään näitä puutteita ja kuiluja. Nyt minulla onkin teille hyviä uutisia. Uutiset liittyvät tähän seuraavan kuvan. Tässä horisontaalisessa akselissa löytyy rakennerahastot per asukas ja sitten vertikaalissa kuvassa löytyy yleisöllisten palveluiden tarjonta kokonaisuudessaan aluetasolla. Ja mitä tässä kuvassa yritetään sanoa, on, että itse asiassa rakennerahastot kansallisten varianttien kanssa menevät sinne juuri, missä niitä varoja tarvitaankin. Tämä saattaa tuntua teistä ei niin kovin hämmästyttävältä tulokselta. Mutta vakuuttava rauhoittava se on, koska oikeastaan tämän kuvan tarkoituksena on siis se, että kun otetaan huomioon kansalliset variantit ja huomattavatkin kansalliset vaihtelut, niin suurin osa rahaston varoista tukee yleishyödyllisiä palveluita silloin, kun, ja siellä kun on tarpeen tarvetta. Tämä ei tarkoita sitä, että yksittäiset hankkeet olisivat hyviä. Tämä ei tarkoita sitä, että mikään maa käyttäisi hyvin näitä varoja, mutta se tarkoittaa sitä, että eurooppalaisesta näkökannasta katsottuna kielteinen korrelaatio aluekehitysrahaston ja rakennerahaston välinen suhde toimii. Me olemme siis sitä mieltä, että todisteet ja tiedot, joita olemme tutkimuksessa saaneet, tukevat sitä, että tarvitaan vahva suhde yleisöllisten palveluiden tarjonnan ja politiikan tavoitteiden saavuttamisen välillä. Ja meistä tuntuu siltä, että joskus tämä vastavuoroisuussuhde on vieläkin vahvempi kuin eri hallintotasojen poliittiset päättäjät ovat mukaan lukien EU-toimielimet ovat voineet ottaa huomioon sen Sitten johtopäätöksiin ja suosituksiin. Täällä on seitsemän kohtaa, joihin haluaisimme teidän kiinnittävän huomiota. Ensinnä Eurooppa on edelleen sellainen maailman alue, jossa on huomattavia eroja, mitä tulee yleisöllisten palveluiden tasoon ja saantiin. Tämä on asia, jota meidän ei pitäisi unohtaa. Nämä erot til, tilaiset ovat paljon suurempia kuin esimerkiksi y- anteeksi, USAssa. Jos tarkastellaan viidettä kohesiokertomusta, joka, jonka komissio äskettäin julkaisi, sieltä löytyy joitakin kiinnostavia karttoja. Niissä verrataan eurooppalaista ulottuvuutta USA-laiseen ulottuvuuteen. Tarkastelun pohjana on palveluiden saanti. USA USAssa on valtavasti eroja kansalaisten kesken, kansalaisen väille johtuen tulotasoeroista, johtuen rodusta, mahdollisuuksista. Ja varsin usein me olemme kovasti huolissamme ja tämänhetkinen hallinto USAssa ymmärtääkseni on myös varsin huolissaan asiasta, koska erot USA, näistä USA sisäistä eroista. Mutta, mutta kun ajatellaan asiaa ero, eroina osavaltioiden kesken USA, niin tässä kyllä USA on paljon homogeenisempi alue kuin Eurooppa. Ja tämä kyllä jotenkin liittyy ylikansallisten toimielinten uskottavuuteen. Jos harjoittaa politiikkaa, johtaa erilaisia instituutioita näin laajalla alueella, niin silloin syntyy ongelmia, syntyy jännitteitä. Siis kun investoidaan laajasti katsottuna infrastruktuuriin ja tuetaan näitä palveluita, tämä on ennakkoedellytys kuilujen kokoon kuromiseksi. Sitten toinen ehdotus tai johtopäätös Rajat ylittävä yhteistyö. Sen pitäisi olla tässä kaikessa tärkeänä aspektina. Ja tällä hetkellä ei ehkä ole tätä ei tarpeeksi rohkaista tällä vaalikaudella. Eri politiikan päättäjät eivät näe tarpeeksi hyötyä siinä, että käyvät ovat yhteistyössä muiden maiden alueiden kanssa, mutta tämä tarkoittaa sitä, että joissakin tapauksissa me hukkaamme veromarkkoja, veroeuroja. Tämä liittyy myös muihin maihin. Eilen olin kokouksessa regiopääosastossa puhuttiin hankkeesta, jossa itse olen mukana. Tämä koskee jälkikäteen tehtyä arviointia isoissa projekteissa. Ja yksi virkamies mainitsi mielenkiintoisen jutun, joka liittyy siihen, että investoidaan veden puhdistamiseen, jokiveden puhdistamiseen lähellä Serbian rajaa, jotta täytetään ympäristölainsäädännön säädökset – useita miljoonia euroja investoitiin veden puhdistamiseen kyseisessä joessa. Joki virtaa 20 kilometriä sitten sen jälkeen. Se päätyy Serbian puolelle ja siellä vesi taas saastutetaan, joten vaikutus ympäristön kannalta paitsi ihan pikkuisella alueella, alle 20 kilometrin alueella, on nolla. Kun ajattelemme Eurooppaa alueellisesti alueena, ei pidä ajatella vain sitä, täyttyvätkö säädökset. Meidän pitää ottaa huomioon myös ne huomattavat tulokset, joita voimme saada aikaan naapureiden avustuksella joko on kyseessä naapureista EU, EUn sisällä tai niistä naapureista, jotka ehkä jonakin päivänä hakevat EU-jäsenyyttä. Kolmas suositus liittyy sen infrastruktuuriin koko tarinan alku eikä sen loppu. Jos on joki, anteeksi silta, mutta sitä kunnolla huoleta, jos liikennevalvonta ei ole hyvää tai jos on uusi sairaala tai uusi koulu, mutta rakennerahastot itse asiassa rahoittavat vain ja valvovat eh, itse pyystä rakennusta tai siltaa. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että Euroopan kansalaiset saavat parempia palveluita. Joissakin tapauksissa sopimuksen mukaan laadittaa, voidaan vain rakentaa tämä silta tai sairaala. Tätä asiaa pitää huolella pohtia. Miten saadaan kiinni tämä kuilu säädösten välillä, jotka liittyvät siihen, miten varoja käytetään infrastruktuuriin ja toisaalta, miten muut ulottuvuudet otetaan huomioon EU-politiikassa, jotka taas vuorostaan koskevat hyvien palveluiden tarjontaa ja kuluttajain suojelua. Neljänneksi meille suositus, ähm, mihin on sosiaalisesti varaa tai kohtuullisuus. Joskus eurooppalaiset säännöt pyytävät että jäsenvaltiot muuttaisivat tariffeja niin, että saataisiin perittyä takaisin kustannuksia. Joissakin tapauksissa, jos se nyt on aivan ehto, niin se on tällainen oheistoimi, jolla varoja saadaan käyttöön, mutta joskus olemme panneet merkille, että kun tariffeja uudelleen tasapainotetaan, niin sitten tapahtuu niin, että ihmiset tai osa ihmistä ei pysty maksamaan näitä maksuja enää. Ja näin on tällainen keskinäinen harhakuva olemassa. Me toimitamme uutta sähköä, pyydämme, että nostetaan tariffeja ja emme välitä siitä seikasta, että ehkä 20 tai 15 prosenttia laskusta jää maksamatta johtuen kestämättömästä tasosta tariffeissa ajatellaan siellä sosiaalista. Ja jälleen kerran tämä johtuu siitä, että aluepoliittinen aspekti on täysin erotettu muista politiikan ulottuvuuksista EU-ssa. Sitten viides suostus tässä on oikeastaan virhe. Tämä on siis monitasoinen hallinto. Yksi selkeä tutkimustulos on, että ilman vahvaa poliittista johtoa paikallistasolla uudet asetukset mukaan lukien uusi rakennerahastoasetus. Siis ilman tätä mistä ei juurikaan ole mitään hyötyä. Joten tähän liittyy tämä hallintokysymys. Se ei ole mikään Bryssel-asia. Tätä asiaa pitää vakavissaan pohtia pitäisikö paikallis- ja alueviranomaisia auttaa instituutioiden kapasiteetin rakentamisessa ja niiden, pitäisikö heitä myös kouluttamaan taidot, taidollisesti, jotta he pystyisivät vastaamaan näihin eri haasteisiin. Sitten kuudes suositus EU-politiikan rakennerahastus. Niillä, ne ovat yhteinen mm, tausta yleisölliselle palvelulle. Jälleen minä en näkisi tätä aivan kirjaimellisesti ju- juridisena ja toimielimellisenä kysymyksenä, vaan osana sosiaalista mallia tai yhteiskuntamallia. Se seikka, että se, mitä me ymmärrämme sanalla paluuden saanti, tai, tai että tässä on hyvä mm, mm, liikenne, käytössä, niin tämä on samaa kieltä, kielenkäyttöä koko Euroopassa ja tämä on olennainen osa, kun pyritään vähentämään näitä eroja. Siis pitää ymmärtää, mitä tarkoitamme tällä palveluiden saannilla. Ja lopuksi, mikään tästä ei toimisi ilman, että hyvin otetaan huomioon alueiden erityispiirteet ja sopeutetaan toiminta niihin. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennetaan laajakaista yhteyksiä Kreikan vuoristoihin tai liitetään liettolaiset lääkärit tanskalaisiin virkaveliin, veljiin, niin tällainen todella edellyttää ja tarvitsee paikallista kapasiteettia valmiutta käyttää EU-varoja hyvään palvelujen tarjontaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia paljon. Nyt kollegat, jotka haluavat esittää kysymyksiä tai kommentoida. Erikvan ensin. Kiitoksia. Erittäin mielenkiintoinen esitys ja se kyllä kannatti kuunnella. Tässä on tunnistettu puutteita jäsenvaltioiden palveluiden tarjonnassa, mutta myös eroja jäsenvaltioiden välillä. Se ei olekaan yllättävää. Nyt me olemme ne tietenkin kuri, eh, talouden kurivaiheessa ja eh, tilanne menee vain huonompaan suuntaan, kun halutaan leikata julkisia palveluita. Siitä syystä olisi eh, mielenkiintoista kuulla, onko mitään analyysiä tulossa siitä, miten nämä leikkaukset vaikuttavat ja sitten ähm, paikallis- ja aluehallinto, useimmat palvelut, joita äh, painotettiin, äh, niitä tarjotaan äh, paikallis- tai aluetason toimesta. Ja silloin kun tulee leikkauksia julkiseen rahoitukseen. Silloin ollaan ongelmissa näissä palveluissa. Pitää keskittyä, että tulevaisuudessa rakennerahastot, äh, äh, niiden varat annetaan suoraan äh, aluetasolle. Ja sitten lopuksi infrastruktuurista. Olen samaa mieltä näistä suosituksista. Siinä katetaan infrastruktuurin merkitys. Kun katsotaan Lissabonin agendaa ja eri ohjelmia. Hyvin vähän rakennerahastosta käytetään infrastruktuurista. 70 prosenttia suunnataan Lissabonin agendaan. Haluaisin kuulla tästä kommentin. Onko analysoitu sitä tasapainoa, joka vallitsee ra- rakennerahaston infrastruktuurin ja tieto, tietoyhteiskunta tasapainoon? Kiitos. Kiitoksia ja sitten Sofia Koni. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia työnne ta- tasasta. Tulen tutkimaan tätä huolellisesti, koska olen talousvaliokunnassa vastassa lausunnosta, joka koskee y- yleistä etua koskevia palveluita. Ja yleistä että koskevat palvelut ovat keskustelun alaisia useammassa valiokunnassa. Ja yleistä etua koskevat palvelut, kuten mainitsittekin, niiden ongelma, että niiden määritelmä on hankalaa, ja tässä on tällaisia kansallisia herkkiä kysymyksiä. Kaikilla meillä ei ole kansallisia palveluita organisaatioita liittyen yleistä etua koskeviin palveluihin. Meillä on samaa visiota, Emmekä mieti asioita samalla tavalla. E- eikä meillä ole samanlaista suhtautumista julkisen ja yksityisen, yksityisen sektorin kumppanuuksiin, jotka ovat tärkeitä kysymyksiä. Ranskassa ää, vesihuolto on järjestämästi delegoitu yksityiselle yritykselle, julkinen sektori delegoi yksityiselle sektorille ja Hollannissa – Kysymys on palvelu, jota ei voida ajatellakaan yksityiseksi. Ja yhteisen eurooppalaisen politiikan kannalta, tai miten tätä voi ylipäänsä ajatella tällaisessa eurooppalaisessa perspektiivissä? Josif Mat- Kiitoksia sitten Josif Matula. Mulțumesc, Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, kiitos paljon. Äh, minä haluan onnitella teitä tästä laadukkaasta selvityksestä ja meille annetuista tiedoista. Aivan ilmeisestikin äh, tämä antaa meille paljon ajattelemisin aihetta. Nämä palvelut ovat meidän ähm, huomiomme keskipisteenä tulevaisuudessa. Nyt pitää kiinnittää erityistä huomiota rajat ylittävään yhteistyöhön ja henkilökohtaisesti minulla on ollut mahdollisuus todeta tämä silloin, kun Romania ei vielä ollut EU-ssa ja myös liittymisen jälkeen mietin tässä yhteistyötä Unkarin ja Serbian kanssa, eli jäsenvaltio ja ei-jäsenvaltio. Jopa tällä hetkellä on vaikea päästä saada aikaan koordinointia, josta puhuitte tuossa. Yksinkertainen huomio näistä palveluista. Silloin kun menen Romaniasta Belgiaan autolla, minä ylitän kuusi maata on vaikea huomata edes milloin on ulkomailla, mutta tämä pieni laite osoittaa minulle, että me olemme menneet maasta toiseen ja ylittäneet rajan. Eli pitkällä, keskipitkällä aikavälillä, miten me voisimme saada matkapuhelimiin yhtenäistaksat koko EU:ssa? esitän kysymyksen, koska minä asun lähellä, hyvin lähellä rajaa ja hyvin usein, jos minä en tai jos en valitse verkkoa oikein, niin minun puhelimeni menee ulkomaan verkkoon. Ja aivan ilmeistä silloin on, että puhelinmaksut nousevat eksponentiaalisesti. Tämä ehkä vaikuttaa yksi, yksityiskohdalta, mutta minun mielestäni tämä on ongelma, joka pitäisi ratkaista. Katrin eh, Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että tulin tänne myöhään. Olin toisessa kokouksessa. Ehkäpä ihan alussa käsiteltiin jo tätä kohtaa. Mutta meppinä, joka kiertää alueellaan, Minulta kysytään kaikenlaisia rahoitukseen liittyviä kysymyksiä EU-ssa. Ja aina kun... Okei, okay, puhun nyt paikallisviranomaisista muiden muassa. Aina kun kysyn, että aletteko käyttää tätä rahoitusta, niin ihmiset heittävät kädet ylös ja sanovat, että rahan saaminen on niin painajasmaista, että emme me enää yritä. Minä puhun isästä Britanniasta. Ja ajatellaan muita maita, joissa ei ole taitoa identifioida, mitä tarvitaan, kvantifioida, mitä tarvitaan, niin mikä siellä on tilanne. Ymmärrän, että raportin aiheena on, minne rahat ovat menneet, mutta oletteko käsitelleet myös sitä, kuka ei ole antanut rahaa ja, äh, rahaa ja miksi? Um, en Sean Uh, niin ensiksikin haluaisin osoittaa kiitollisuuteni esityksestä, joka oli selkeä ja täsmällinen. Nämä näkökohdat olivat hyvin olennaisia. Yksi asia, johon haluaisin keskittyä, televiestintä ja siihen liittyvät näkökohdat. Sanottiin, että meidän pitää eh, siirtää tietoa enemmän kuin ihmisiä ja tämä kartta, jonka näimme, se on äh, täällä 17 sivulla. Se huolestuttaa meitä, koska televiestinnässä äh, sosiaalinen äh, infrastruktuuri televiestinnä, ne ovat lähinnä identtisiä. EU 12 e, ilmeisestikin, mutta Ranska, Italia, Espanja, Irlanti ja sitten Pohjois-Eurooppa ovat pidemmällä. Mutta pitäisikö meidän priorisoida nimenomaan laajakaistaa sellaisena alueena, johon pitäisi keskittyä ja yrittää sopeuttaa sitä prioriteetiksi sen sijaan, että hajautetaan liikaa, eikä sitten tätä olennaista asiaa saada hoidettua, koska tämä saattaa vaikuttaa ihmisten elämiin mm, paljon enemmän kuin 2020 uudet taidot, uudet työtehtävät. Minun mielestäni, jos parannetaan televiestintää, saadaan aikaan erittäin paljon myös siinä, että parannetaan elämänlaatua, saadaan aikaan uusia työpaikkoja. Ja kun katsotaan näitä kuvioita, niin on todellakin pettymys, että televiestinnän taso on edelleen niin alhaalla. Yhdysvalloissa se on paljon korkeammalla tasolla, ja jos meidän pitäisi olla kilpailukykyisiä, niin meidän pitää puuttua tähän nopeasti. Kiitoksia. Thank you. I would also... Kiitos. Kiitoksia. Minulla on myös yksi kysymys ja kommentti. Äh, niin, tässä käytetään näitä äh, sanoja rakennerahastot. Te puhutte koheesiopolitiikasta ja rakennerahaston arvo ei tässä ole se, että se rahoittaa pelkästään, vaan koheesiopolitiikka tarjoaa mekanismin äh, sille, että voidaan käyttää tällaista rahoitusvälinettä eh, silloin, kun tarjotaan sosiaalisia palveluita. Eh, kyse on monitahoisesta hallinnosta ja siitä, että ollaan lähellä kansalaisia. mukanaan kumppaneita, jotka suunnittelevat ja täytäntöönpanevat ohjelmia. Ja eh, myös rajat ylittävä toiminta on erittäin tärkeä näkökohta tässä. Eli kommenttini pitäisi osoittaa, että kyse ei ole ainoastaan rahoituksesta, vaan eurooppalaisesta lisäarvosta eh, silloin, kun tarjotaan eh, yleishyödyllisiä palveluita. Eh, se on selvästi keskeinen näkökohta Euroopan sosiaalisessa mallissa. Kysymykseni kuuluu, me puhumme paljon tehokkuudesta koheesiopolitiikassa ja rahoitusvälineissä. Ja me tiedämme myös, että on olemassa eh, esteitä eh, tehokkuudelle ja ne ovat peräisin muilta eh, toiminnan alueilta, varsinkin esteet, joita edelleenkin on sisämarkkinoiden puitteissa kohesiopolitiikan täysi käyttö on vaikeampaa Haluaisin kysyä, oletteko tutkineet näitä eh, esteitä, joita sisämarkkinat ovat edelleen täynnä silloin, kun puhutaan eh, yleishyödyllisten palveluiden tarjoamisesta. Me tiedämme esimerkkejä tästä. Eh, sairaaloita ei voi perustaa lähelle rajaa ja palokunnat myös rajan tuntumassa. Heillä on sisämarkkinoiden sisältämiä rajoja. Eli yleishyödyllisissä palveluissa on edelleen paljon sellaisia esteitä, jotka tekevät palveluiden tarjonnan vaikeaksi. Haluaisin näistä. Ja sitten toinen kysymys liittyy yleisyydellisten palveluiden laatuun. Meillä on paljon teknologisia muutoksia siinä, millä tavoin voimme tarjota näitä palveluita. Ajatellen laatua, saatavuutta. Mietin tässä, oletteko tarkastelleet myös teknologiamuutosten roolia tässä tai välineiden muutosta, kun puhutaan yleishyödyllisistä palveluista tulevaisuudessa kohesiopolitiikka voisi myös kannustaa muuttamaan näiden palveluiden laatua eh, ehdollistamalla, eh, käyttämällä ehdollisuutta eh, ajatellen rahoituksen saatavuutta ja tiettyjä tarjontatapoja näissä palveluissa. En tiedä, oletteko tarkastelleet näitä kysymyksiä. Nyt en näe täällä muita puheenvuoropyyntöjä. Jos kollegani haluaa myös vastata, olkaa hyvä. My, my colleagues del- Minun kollegani delegoivat vastuun kaikista virheistä minulle. Kommenttini tulevat väistämättä olemaan vähän henkilökohtaisempia, koska osa kysymyksistä menee tutkimuksen alan ulkopuolelle. Aloittaisin tuolla tärkeällä kysymyksellä kansallisista perinteistä, jonka kytkisin viimeisen kommenttien Karva Hubner esitti. Meillä on yleistä etua koskevissa palveluissa sekä erilaisia kulttuureita, erilaisia oikeudellisia esteitä. Jatkaisin esimerkkejä tästä Itämeren elektronisesta yhteistyöstä, jotta niin, tapahtuu sairaaloiden välillä, jotenkin sairaaloiden välillä, kuten Tanskan, Ruotsin ja joidenkin uusien jäsenmaiden, kuten liittyen Latvian kanssa. Ihme tässä on se, että nämä ongelmat on ratkaistu. Kerronpa ongelman luonteesta. On olemassa jotain asetuksia, jotka estävät liettualaista lääkäriä esittämästä diagnoosia potilaalle Tanskassa. Ei voi vaihtaa rötkälääkäreiden tiedostoja diagnostisoimiseksi. Mutta kiinnostavaa on, että on yritetty ja onnistuttu ratkaisemaan tämä ongelma. Mitä se tapahtui? Lainsäädännössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vaan tehtiin erityisiä sopimuksia. terveyden, terveyspalveluiden välillä. Ja tästä ilmoitettiin sitten viranomaisille, ja tämä toimii. Ja tässä on esimerkki yhdestä tiestä. Eli alhaalta ylöspäin lähestymisestä. politiikka tarjoaa taloudellisia insentiivejä tähän. Miten eri perinteet yhtyvät? Uh, I, I would clearly see a scope for using cohesion policy and, uh, and uh, uh, the structural funds. Tätä rakennerahastoja voi käyttää laboratoriona, jossa yhdistää näitä erilaisia kansallisia perinteitä. Ja sitten meillä pitää olla tällainen evolutionäärinen perspektiivi. Voidaan sitten tarkastella Euroopan tilassa, ketkä ehkä vuosikymmenen jälkeen vastustavat sitä stressitestiä. Että tarvitaan palveluita ei jonkun erityisen lainsäädännön suojassa, vaan osana avoimempaa yhteiskuntaa. Tämä on sadattoinen. En usko, että kaikkea voidaan hallinnoida alhaalta ylöspäin. Tuosta näkökulmasta jälkeen EU-politiikkojen kuten kohesiopolitiikan ja muiden alueiden välillä puuttuu kytköksiä. Ja televiestintä ja erityisesti verkkovierailut roaming on täydellinen esimerkki. Kuten tiedättekin, komissio edessä teki tärkeän roaming-päätöksen koska havaitsimme, että useamman direktin jälkeen, jotka avasivat äh, markkinoita tapahtui niin kuin ennakoitiin. Tämä yksityinen vero, tämä rent toiminta jota telekom operaattorit harjoittivat rajan ylittäessä tapauksessa. Siinä ei ollut mitään kattoa käytännössä. Ja silloin kun se teki ylhäältä alaspäin päätöksen, pisti katon paikalle. Ei, e, poistanut hintaeroja, mutta asetti hintakaton soillakseen kuluttajia. Miten tämä liittyy meidän kohesiopolitiikkakeskusteluun? Jälleen Minusta pitäisi olla tilaa havatella yhteistä visiota näille tärkeille asioille. Mikä paikka olisi parempi kuin Euroopan parlamentti? Pitäisi yrittää yhdistää kohesiopolitiikkaa komission muihin politiikkoihin. Kuten esityksen alussa todettiin, joskus olen pikkasen järkyttynyt, kun näen, miten sisämarkkinoiden pääosasta rajoitettua vuoropuhelua aluepolitiikkapääosaston kanssa. Silloinkin kohesiopolitiikka jossakin tapauksessa tukee niitä pääomasijoituksia, joita on tehty yrityksissä, joita DG Inte tutkii. Olisi hyvä, jos ihan alusta nämä EU-politiikan eri tekijät puhuisivat toisilleen. ja sitten varojen saannille ehtoja. Esimerkiksi jotain sellaisia ehtoja, jotka liittyvät kuluttajien saavuttamaan hyötyyn. Olisi parempi, jos ennen, tämä olisi parempi kuin, että ensin rahaa ja sitten käy ilmi, että rahaa käytetään hyödyn suojelun, Rentsikin toimintaan. Julkisten hankintojen menettely tietysti pitää kunnioittaa, mutta tämä on ihan substanssikysymys. kaikkiin kommentteihin en pysty suoraan vastaamaan. Olen kiitollinen tästä vilkkaasta keskustelusta, mutta poimin joitakin näkökohtia lisää. Rahoituskriisin ja yleisten etäpalvelevien palveluiden suhde kohesiopolitiikassa on kiinnostava. Tutkimukseni, tutkimuksemme ei kata sitä, mutta voimakkaasti ehdottaisin tälle valiokunnalle, että, että se miettisi, mitä vaikutusta ra- rahoituskriisillä ja budjettirajoituksilla on. aluepolitiikan puitteilla. Of the cat in the funds, or, or the risk of the cat in the funds uh, for instance because uh, of uh, the lack. Ja sitä, mitä tapahtuu, jos varoja leikataan, jos kansalliset hallitukset eivät pysty yhteisrahoitukseen. Täytyy ajatella myös, mitä riskiä liittyy siihen, että ehdotut projektit eivät sitten noudata politiikan prioriteetteja. Mutta siinä on sitten pikemminkin päivän kohtaisemmat rahoitusprioriteetit lähellä niin, että helpommin rahoitettavat projektit, esimerkiksi sellaisia, joissa julkinen sektori on mukana, julkinen sektori on mukana, niitä priorisoitaisiin, vaikka olisi muita rakenneongelmia. Mutta sellaisia, että niihin on vaikea saada yksityistä rahaa mukaan, niitä jäsenvaltiot lykkäävät tai niitä ne peruuttavat. Tämä tässä on kysymys siitä, miten EUn instituutiot ohjaavat prosessia. Ja kysymys siitä, miten vältetään tällaista peliä rahoituspaketteihin liittyen niin, että peliä, jolla kierretään kohesiopolitiikan todellisia tavoitteita käyttämällä sieltä politiikkaa johonkin muuhun. Tässä oli yksi kommentti, joka liittyi siihen, mikälainen painainen varojen saaminen on paikallisviranomaisille. Tätä emme raportissa käsitelleet, mutta voin esittää kommentin siihen, joka kovasti liittyy siihen, mitä esityksen alussa mainitsin. Jos kohesiopolitiikan tulevaisuus on tule vastaisuudessakin vakavasti, voimakkaasti ankkuroitunut alueviranomaisen ja paikallisviranomaisen, että kysymys ei ole ainoastaan rahan kierrättämisestä kansallisesta budjetista EU-budjettiin ja takaisin, vaan jos kysymyksessä on tällaisia luovia kokeita, jossa EU-ulottumassa mukana EU-aloitteessa, niin suosittelen sitten paikallisviranomaisten auttaminen rahoituksen saamisessa. Tämän auttamisen pitäisi olla mukana säännöissä. Koska selvää on, että isojen kaupunkien rikkaiden alueiden viranomaiset, sellaisten jotka vähemmän tukea saavat. Nämä viranomaiset ovat kyvykkäämpiä tässä byrokratiassa. Ja te haluaisitte keksitäisin uusia keinoja. Puhutakaa pienten kylien pormestareiden kanssa Romaniassa tai Etelä-Italiassa ja auttakaa tuolta pormestaria muuttamaan ideat projekteiksi ja saamaan rahoitusta. Viimeinen kommenttini on, liittyy siihen suhteeseen, joka Rova Hubner mainitsi. Ja hänellä on varmasti näyttää siitä, että hän muistaa, että politiikkaa ei, ei ole ainoastaan rakennerahastosta kiinni eikä rahoituksesta. Se on politiikkaa. Minun loppukommenttini, että erityisesti palveluiden alueella, no kun kyseessä yleistä etuja palvelevista palveluista eurooppalaisena kansalaisena, kovasti haluaisin, että tulevaisuudessa tässä olisi enemmän politiikka ja vähemmän varojen uudelleenjako kyseessä. Kiitoksia kovasti, eh, professori. Täällä on vielä muutama, muutama ihminen paikalla, mutta kovasti arvostimme teidän eh, alustustanne ja koko eh, tekemänne työtä. Haluaisin kiittää myös muita asiantuntijoita, jotka ovat tehneet kanssanne tätä työtä erittäin hyödyllistä meille nyt, kun keskustelemme tulevaisuudesta ja prioriteeteista ja eh, kohesiopolitiikan ehdollisuudesta, joten eh, varmasti tätä eh, tutkimusta luetaan hyvinkin usein. Ja nyt päättäisin tämän esityslistakohdan. Meillä on ainoastaan yksi kohta jäljellä, eli seuraavan kokouksen aika 26. ja 7. tammikuuta ja näin mm, päätän kokouksen. Kiitoksia, että olitte tämän täällä loppuun asti. Kiitos.